Colleagues, um, let's make a start, Mr. Uh... Hyvät kollegat, herra Boni on paikalla. Käsittelemässä ensimmäistä aihetta meidän kanssamme. Meillä on hyvin täysi täysistunto, eh, täysi esityslista. Puheenjohtajakauden edustajat tulee 10.45 paikalle. Ja meidän täytyy jollakin tavalla kunnioittaa niitä kollegoita, jotka ovat tulleet ajoissa paikalle mutta pyydän silti anteeksi, että aloitamme hieman myöhässä. Hyvät kollegat, toinen syy myöhäiseen aloittamiseen on se, että meidän PowerPoint-laitteistomme ei tunnu toimivan, mutta ehkä voimme siitä huolimatta aloittaa ensimmäisen syysistään kohdan käsittelyn. Euroopan huumausaineiden väärinkäytön seurantakeskus tulee esittelemään eurooppalaisen huumausainetilannetta koskevan vuosikertomuksen. Esittelen on johtaja Wolfgang Götz. Joten herra Götz, tervetuloa teille. Huumausaineiden niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtaja. Hienoa, että olette täällä tänään Brysselissä esittelemässä vuosikertomuksen. Annan teille puheenvuoron teidän alustustanne varten. Kenties 10 minuuttia voitte saada puheaikaa. Ja pyydän anteeksi sitä, että tätä PowerPoint-esitystä nyt ei voidakaan esittää. Alustuksen jälkeen pidetään lyhyt keskustelu. Herra Götz, olkaa hyvä. Yeah, thank you, Chairman. Uh, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, on ilo olla täällä keskuudessanne. 11 kerta taitaa olla, minulle kerrottiin esittelemässä tätä raporttia. Mutta suuri ilo todellakin esitellä teille analyysimme nykytilanteesta Euroopassa. Mutta ennen kuin tähän mennään, niin jos sopii, niin esittäisin kaksi yleisemmän luonteista huomiota. Ensimmäinen on se, että perjantaina 2014 lähetimme siis 2014 yleisraportin toimistamme, josta löytyy kaikki yksityiskohdat viime vuoden saavutuksistamme. Ja jos teillä on tästä raportista kysymyksiä, niin mielelläni vastaisin niihin tänään jossain toisessa kokouksessa tai sähköpostitse tai mitä tahansa haluattekin vastaukset. Toiseksi haluaisin kiittää liitevaliokunnan jäseniä tuestanne siitä, että EMCD <clears throat> tavoitteet saada lähemmäksi tätä työkuormaa, joka meillä on. Teillä oli positiivinen äänestys budjetista. Budjettivaliokunta vahvisti ne joka kerta täysistunto myös, mutta valitettavasti sitten neuvottelussa tämä juttu hävittiin. Olen edelleen optimistinen ja hyvät esittelyt kolmittain. Jos tänä vuonna meitä tuette, niin sitten on mahdollisuus onnistua kolmannella kerralla. koska mandaattini loppuu joskus tämän vuoden loppupuolella tai ensi vuoden alkupuolella, se oli ihan selvää vielä, niin voin taata, että en palaa tämän asian kanssa pakeillenne. Nyt on korkea aika varmaankin kuitenkin sitten mennä tähän huumetilanteeseen. Euroopan huumeraportti 2015 on 20. vuosittainen analyysi huumeen Euroopassa ja kattava raportointipaketti, jonka tänään esittelemme, ei varmaan ole kovin samanlainen kuin ensimmäinen raporttimme. 1995, kun aloitettiin 15 jäsenvaltion kanssa työt Euroopan huumepolitiikkaa ajoi herojen epidemia, siihen täytyi pureutua ja ottaa huomioon myöskin AIDS-kuolemat ja HIV-ongelma. Nämä ovat edelleen esillä. Vastaukset ovat olemassa ja nyt sitten muut esille tulevat asiat myöskin vaativat huomiotamme. Heroini on edelleen vastuussa suuresta osasta huumeisiin liittyvien ongelmiin Euroopassa, niin viimeaikaiset trendit ovat olleet jo aika positiivisia. Niiden ihmisten määrä, jotka ovat pyrkineet hoitoon, on 2007 vuodesta puolittunut. Suomen sisäinen heroinin käyttö on myöskin vähennyksessä, myöskin uudet HIV-diagnoosit huumeiden käyttäjien keskuudessa. Yksi suurimmista menestystarinoista on siis ollut se, että hoitoa on pystytty tarjoamaan huumeiden käyttäjille. Siis 1,3 miljoonaa opi- opiaattien käyttäjää ovat nyt korvaushoidossa. Tässä on kuitenkin edelleen haasteita. Riippuvaisuus on krooninen tila ja palveluiden täytyy sopeutua siihen, että käyttäjät ikääntyvät. Benzodiazepiinien väärinkäyttö liittyen opioittien käyttöön on, liittyy siihen, että on suuri äh, äh, äh, yliannostuksen riski. consumption rooms. Despite out- Huolimatta siitä, että Kreikassa ja Romanissa oli hyvin paljon hiivitapauksia enemmän. Siitä huolimatta hiivitapauksia on nyt vähemmän kuin koskaan viimeisen kymmenen vuoteen. Palvelut on kohdennettu ja lisäksi näiden palvelujen jatkoa tarjonta on tarpeellista. Suurin määrä hepatiitti C infektioita suunnitelmien huumeiden käyttäjien keskuudessa on huolestuttavaa. Kustannukset saattavat olla kuitenkin erittäin korkeita ja myöskin testauskustannukset ovat suuret. Mikä tarkastaa Heronin markkinoilta kuvan kovin kirjaa. Vuodesta 2009 eteenpäin huostaan taka, takavarikkojen määrä on vähentynyt vuodesta 2013. Vuonna 2013 takavarikko oli paljon vähemmän kuin aiemmin. Meillä on tässä jotakin huolia. Viimeaikaisimmat arviot osoittavat, että Afganistanissa opimituotanto on vähentynyt. Kuten te tiedätte, tämä on se maa, joka kaikkein eniten tuottaa heroinia tai toimittaa heroinia Eurooppaan. Ja täällä on myöskin vaikutuksia tulevan heroinin saatavuuden kannalta. Lisäksi heroinin markkinatuonnissa on jotakin uusia ilmiöitä ollut esimerkiksi Euroopan sisällä ja Espanjassa on kaksi heroinin prosessointilaboratiota lisäksi. Joitakin huumausaineiden salakuljetusreittejä on onnistuttu tukkimaan. Mitä heroiniin potilaan hoitoon tulee? Tällä puolella on vähennystä, mutta kannabiksen käyttö on lisääntynyt ja myöskin hoito. Vuonna 2013 Kannabis oli Euroopan kaikkein eniten käytetty laiton huume. 20 miljoonaa aikuista käytti sitä viime vuonna. Yksi prosentti eurooppalaisista aikuisista käyttää päivittäin kannabista. Joitakin vuosia jo kannabispolitiikka on saanut kansainvälistä ulottuvuutta. Kannabiksen myynti on lisääntynyt Lisäksi on tarkasteltu kannabiksen käytön terveyskustannuksia. Tämä huume tulee jatkossakin olemaan Euroopan oikeuspoliisiviranomaisten toimien keskiössä. Tällä hetkellä kannabis on, kattaa 80 prosenttia kaikista huumaisaineiden takavarikoista. Henkilökohtaista käyttöä on ollut 63 prosenttia näistä huumausainerikoksista on ollut oman käyttöön tarkoitettua kannabiksen hallussapitoa. Piristeiden markkinoilla on kokainia, amfetamiinia, ekstaasia ja suuri määrä myöskin uusia huumeita. Kokaini on edelleenkin Euroopan kaikkein yleisin käytetty piriste. 2,3 miljoonaa nuorta aikuista käytti sitä viime vuonna. Nuorilla tarkoitetaan ähm, alle 34-vuotiaita. 1,8 miljoonaa käyttää ekstaasia ja 1,3 miljoonaa käyttää amfetamiineja. Trendit keskipitkällä aikavälillä näiden piristeiden osalta osoittavat, että joko vakaantumista on tapahtunut aika vähentämistä. Metanfetiminen ja synteettisten katinoinen käyttö on huolestuttava ilmiö ja myöskin joissakin maissa on korkean riskin käyttäjiä näiden huumeiden osalta. Mitä tulee puhtauteen? Yleisempi huumeiden kohdan mukaan ottona kannabis, ekstaasi, kokaini ja heroini. Puhtaus on ollut parempaa käyttäjätä tietäen tai tietämättä käyttävät yhä vahvempia aineita. Kannabiksen yhteydessä on nähty, kuinka kotimassa tuotetut on erittäin on vahvat huumeet ovat lisänneet markkinaosuutta viime vuosina. Tiedot osoittavat, että tuo hashissa asiksen tuonti on lisääntynyt. Tämä saattaa liittyä uusiin tuotantomenetelmiin, esimerkiksi erittäin puhdas MDMA ja tabletit ovat tänä päivänä laajemmin saatavilla. Euroopan kanssa olemme antaneet useita kansanterveyteen liittyviä varoituksia näiden tuotteiden osalta. Kolmatta on ollut paljon, niin lisäksi olemme antaneet varoituksen ekstaisista tablet, tableteista, jotka sisältävät jokin muitakin haitallisääntä, kuten, kuten PMMAta. Tämäkin on tarkkailun alla oleva aine innovaatiot ja markkinoilla tapahtuva kilpailu ovat lisänneet monien laittavien huumeiden puhtausastetta. Synteisiä huumeita on olemassa markkinoilla hyvin paljon niin lisäksi huumeiden lähtöaineita. Huumeiden lähtöaineita on otettu hu- poliisin haltuun ja niiden kauppa on estetty. Näitä ensikätevuoden kautta synteettisten huumeiden tuotantoon EU-ssa. Nyt tulee markkinoilla tapahtuvan kilpailuun uuden psykoaktiivisten aineiden rooli on merkittävä. Jollekin kansallisen markkilla erittäin laadukkaita synteettiset kannabinoidit ja katinoidit ovat todellinen vaihtoehdo halpalaatuisille, huonolaatuisille ja suhteellisen kalliille vanheille huumeille. Uudet huumeet kun markkinoille. Kaksi uutta psykoaktiivista ainetta avataan Euro- joka viikko Euroopassa. Niitä syntyy kuin siinä sateella. 480 uutta ainetta on havaittu. Tämä enemmän kuin neljä kertaa enemmän kuin neljä vuotta sitten tilanne. 102, 101 uutta ainetta, jotka havaittiin niin viime vuonna, mukaan 31 synteettistä ja 30 synteettistä kannabinoidia. Nämä aineet ovat usein sellaisia, että niitä myydään laillisina vaihtoehtoina piristeille ja kannabiin, kannabikselle. Synteettiset katinoonit, ja kannabinoidit ovat kaikkein yleisimmin takavarikoituja aineita. 61 prosenttia 35 000 takavarikosta uuden, uusien psyk- psykoaktiivisten näiden kohdalla oli juuri tällaisen vuonna 2013. Suomessa osassa EU-maita näiden aineiden käyttö vaikuttaa olevan kovin matala taso. Siitä huolimatta ne ovat erittäin myrkyllisiä jotkut näistä uusista aineista. Jopa pieni käyttö on hyvinkin suuri huolenaihe. Hyvät naiset ja herrat, sekä uudet että ja kun uutta eurooppalaista turvallisuusagendaa, sillä on tarkastettu myöskin huumeiden roolia. Tämä liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja myöskin markkinainnovaatioihin, sen kun on kyse huumeiden tuotannosta ja myynnistä. Huumeisiin liittyvät uhat ovat kehittyneet ja muuttuneet, siksi meidän täytyy saada jatkuvasti kunnosta tietoa, että päätöksiä voidaan tehdä. Viimeisten 20 vuoden aikana Euroopan politiikka on siirtynyt kohti ideolo- näyttöön perustuvaa toimintaa ideologian sijaan. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat erittäin onnekkaasti hienolla tavalla käyttäneet yhteisiä arvoja, vapautta, demokratiaa ja oikeuksia myöskin politiikan puolella. Monissa maailman kolkissa ei näin vielä ole tehty. Seuraava ylimääräinen YK on yleiskokous tulee käsittelemään huumausaineita Unkas 2016 kokous se lähestyy hyvin nopeasti ja siellä EU on erittäin merkittävä rooli. Sen täytyy puhua yhtenäisellä äänekkällä äänellä, jotta saadaan aikaan enemmän, saadaan enemmän Eurooppaa mukaan maailmanlaajuisen politiikkaan. Tieteellisen ja objektiivisen tiedon, luotettavan tiedon täytyy olla pohjana poliittisille keskustelulle ja päätöksille, niin kuin meidän keskuksemme on tehnyt jo 20 vuoden ajan. tämä täytyy pyrkiä muuallakin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tehokkaampi huumausainepolitiikka politiikka joka vastaa paremman tulevaisuuden tarpeita, on sellaista, että me tarvitsemme enemmän näyttöä, näyttöön pohjautua politiikkaa ja enemmän Eurooppaa kansainväliselle näyttämölle Euroopasta lähteellä. Kiitos paljon. So our joint rapporteurs for the... Kiitoksia, edustaja Götz. Ja nyt meillä esittelijöinä Boni ja Jimenez Besserille. Annan Bonille ensin puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. And thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra pääjohtaja tästä raportista, joka, jossa oli hyvä rakenne. Siinä oli syvällisiä analyysejä ja se oli täynnä tärkeitä tietoja. Mielestäni on kovin tärkeää, että tällaisia raportteja meillä on, koska tätä tietoa tarvitaan kun mietitään ja valmistellaan poliittisia toimia. On kovin tärkeää, että meillä kaikilla on uudet tiedot uusista kehityskuluista. Kuten mainitsitte, niin monia uusia trendejä on esillä. Ja kun tarkastellaan menneisyyttä, niin nyt kun 90-luvun puolivälissä oli heroiniepidemia, niin se on ohi, mutta nyt on monia uusia ongelmia, jotka liittyvät kannabiksen käyttöön. Ja sitten ennen kaikkea liittyen uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Ja olen täysin samaa mieltä lausuntonne kanssa, että on kovin tärkeää ymmärtää, että toimemme pitäisi perustua näyttöön, ei ideologiaan koska se on parempi ratkaisujen löytämisen kannalta. Esittelijänä asetuksessa, joka koskee uusia psykoaktiivisia aineita, minua kiinnosti erityisesti löydöksenä näistä aineista ja miten niitä markkinoidaan ja mitkä kysynnän ja tarjonnan trendit ovat. Sen jälkeen kun tämän raportin olen lukenut, niin uskon yhä vakaammin, että yhtä yhteinen EUn laajuinen vastaus tähän ilmiöön on tarpeen. Tämä parlamentti on hyväksynyt kannattansa viime vuonna. Odotamme neuvostoa. Olen vähän huolestunut, että siellä on kestänyt niin pitkään asian käsittely ja toivon, että lopulta päädytään lopulliseen tekstiin, joka ottaa käyttöön nopeasti toimivat työmenetelmät, joiden myötä voimme pureutua ilmiön yhdessä, käyttäen teidän virastoanne ja yhteistyötä kautta jäsenvaltioiden. Ei ole aikaa tuhlattavaksi. Ei pidä tuhlata sitä väärinymmärryksiin ja menettelytavallisiin kiistoihin. Raportistanne tulee selkeästi esille, että näiden uusien psykoaktiivisten aineiden käyttö kasvaa – ne aiheuttavat usein vakavia terveysvaaroja, jopa kuolemia. Ne liittyvät useimmiten, sikäli kun raportista ymmärsin, tiedon puutteeseen näistä aineista ja siihen, että puuttuu selkeitä toimintamahdollisuuksia. Koska on niin monia uusia eri aineita, niitä tulee esille uusia koko ajan. Ja usein ei tiedetä, miten lainkäyttötoimia voitaisiin käyttää näitä vaaroja vastaan, jotka liittyvät uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Olette saanut selville, että vastaus tähän ilmiön ei ole lainsäädännöllinen enää, vaan tarvitaan muita välineitä, kuten koulutuksellisia. Ja haluaisin lisätä, että lainkäyttötoiminnan pitää olla paremmin valmistautunutta, mutta on tärkeää saada aikaan eurooppalainen kehys toimille ensin. Raporttini osoitti minulle myös sen, miten vähän vielä näistä aineista tiedämme. Niiden käyttömalleista. Ja mitä tulee uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, ei ole selvityksiä, jotka esittäisivät trendejä eri jäsenvaltioissa. Ja nyt kun keskustellaan asetuksesta, niin täytyisi alkaa keskustelut jäsenvaltioiden kesken niiden panoksesta teidän ponnistuksiinne, jotta saisimme tietää paljon enemmän ongelmasta. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että olemme jälleen huomanneet, että meillä aikaa ei ole, asetusta tarvitaan. Tarvitsemme parempaa ymmärtämystä ongelmasta, myöskin kannatikseen liittyvästä ongelmasta. 20 miljoonaa ihmistä sitä käyttävät Euroopassa, niin silloin todellakin on aika keskustella Mutta henkilökohtaisesti minulla on uusi ongelma perheessäni yksi serkuistani. 16-vuotias tyttö on nyt ollut kannabiksesta riippuvainen. Se on suuri ongelma perheelle. Eli pitäisi ymmärtää, että tarvitsemme näyttöä ja ongelman tunnustamista, mutta tarvitaan myös tietoa ja toimia. Thank you, Mr. Boni. Kiitos, herra Boni, näistä kolmesta huomiostanne ja myöskin henkilökohtaisesta kokemuksestanne, josta te kerroitte. Puhelistalle sitten herra Aho. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, Mr. Götz, tästä esityksestä. En usko, että Mainitsitte katin myynnin ja käytön. Sitä pidetään erittäin vakavana ongelmana tietyissä yhteisöissä. Ja toinen kysymys koskee ikäprofiilia, kun puhutaan huumausaineiden käyttäjistä Euroopassa. Onko tässä suhteessa tullut muutoksia? Kiitos. Thank you, Mr. Alaho. And... Kiitos, herra Alaho. Monika, ole hyvä. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys tai kaksi osani kysymys. Ensinnäkin, kun on kyse huumeiden esiasteista, raaka Euroopan parlamentissa on käyty intensiivistä keskustelua siitä, pitäisikö ne sertifioida ja pitäisikö ne olla jäljiteltäviä ja tarkastella, mitä reittejä pitkin ne kulkevat, kuka niitä myy, kenelle, miten suuria määriä, kuinka paljon tuotetaan ja niin poispäin. Kyse olisi sekä tuotantopaikoista että myöskin reiteistä, joita pitkin nämä kulkevat. Kaiken tämä pitäisi olla jäljitettävää. Sitten aineet, jotka tulevat EUn e ulkopuolelta EUn sisäpuolelle. Katsotteko, että senkin pitäisi olla tarkastusta ja valvontaa erinäisten aineiden kohdalla EUn sisälläkin, koska suuri osa tuotannosta toteutetaan EUn sisällä. Toinen kysymys. Tämä liittyy kannabikseen. Te sanoitte, että 60 000 ihmistä on tällä hetkellä hoidossa. Onko kyse lähinnä kannabiksen pitkäaikaiskäyttäjistä vai onko osittain kyse myöskin väärälle tapaisesta käytöstä tai kannabisylherkkyydestä vai mistä? Onko täällä jonkinlaista tietoa siitä, mistä nämä 60 000 ihmistä koostuvat? nämä 60 000, jotka ovat lääkeho- lääkärin hoidossa. Minkä tyyppisistä ihmisistä on kyse? Thank you, Monica. Kiitos, Monika. Tarkistan vielä, haluatko joku muu kollega puheenvuoron ja sitten annan herra Götzille olisin puhua. Mutta herra Götz, voisitteko tällä vastata näihin kysymyksiin ja sitten pitää myöskin loppupuheenvuoronne. I just take the three one after the other. Uh, uh, Mr. Boni... Uh... Niin herra Boni mainitsi, että tarvitaan asetusta. Varmaan Kaiken voi allekirjoittaa, mitä sanoitte. Ollaan kovasti samalla linjalla. Voin vain tukea sitä, että on tarve uudelle oikeusperustalle uusille psykoaktiivisille aineille, koska 2005 oikeusperusta 97 oli ensimmäinen, on vanhentunut. Se on ajalta, jolloin tilanne ei ollut nykypäivän tilanne. Ja minun näkökulmastani, viraston näkökulmasta on kaksi intressiä se on, että vakautetaan ja tehdään vieläkin nopeammaksi varhaisvaroitusjärjestelmämme ja tuetaan paremmin riskiarviointimekanismiamme. Tämä on viraston tie. Tietysti komissiolla on muitakin on asioita, kuten oikeusperusti ja sellaiset asiat. Kannabis on aina, josta keskustellaan paljon nykyään. Koska meillä on legalisointi, sääntelyasiat Amerikoissa – Uruguay, Ecuador, Yhdysvallat, niin edelleen. Se, mitä tässä täytyy nähdä, on se, että kannabiksesta on tullut vaarallisempi aine kuin se aiemmin oli. Kun minä olin 16, 60-70-luvulla, siellä oli tällainen sätkä normaalia jakaa ystävien kesken. Mutta nyt, nyt on eri aineet. THC-arvot ovat paljon äh, korkeammat nykyään, niin sitä ei ole pelkästään Euroopassa, siellä on kannabisruohoa, Marokossa ja muissakin maissa nykyään. Siellä tuotetaan hashista kannabishartsia pääasiassa. Mutta täytyy myös nähdä se, että ihmiset kun puhuvat eri kannabissääntelyistä, ovat usein tietoisia tästä ongelmasta. Ja toinen pointti, kat, kylläkin en maininnut sitä, se on paikallinen ongelma tietyissä yhteisöissä, erityisesti jotka tulevat Djiboutista, Somaliasta ja tällaisista maista. Se on vakava ongelma. Joissakin maissa UK on ryhtynyt toimiin, viime vuonna se taisi olla, ja jotkut Pohjoismaat myös ovat ryhtyneet toimiin, mutta täytyy tunnustaa, että minulla on kollega, joka on oikein hyvä skat asiantuntija minä en ole oikeastaan sen kysymyksen asiantuntija, mutta minkä voin myös sanoa, synteettisissä aineissa puhutaan katinoneista. Niillä ei ole mitään katin kanssa tekemistä kemiallisesti, mutta ne jäljittelevät katin vaikutuksia juuri sen, nämä katinoneet ja niitä varmastikaan synteettisiä katinoneja ei käytetä niiden keskuudessa, jotka tulevat siellä alueella, jossa kat-kulutus on melkeinpä kulttuurin osatekijä niin kuin joissakin Itä-Afrikan maissa erityisesti. Ikäprofiili. Mielenkiintoisin asia siinä ovat heroinin käyttäjät. Vähemmän ihmis, nuoria ihmisiä siihen tulee mukaan. He ikääntyvät. Viimeisen 50 vuoden aikana keskimääräinen ikä on varmastikin lisääntynyt viidellä vuodella ja nyt on todellakin tarve sille, että huolehditaan näistä ihmisistä. Erityisesti on joitakin maita, joissa on joitakin ajatuksia siitä, että olisi vanhusten koteja heroinin käyttäjille. Hollannissa taitaa olla jotain, mutta en tiedä ihan tarkkaan, miten se toimii. Sitten näistä alku lähtöaineista, ne eivät kuulu minun mandaattiini. Se on komission toimivaltaa, enkä halua sekaantua asiaan niin paljon, mutta komissiolta meillä lukuja on. 36 sivulla meillä raportissamme on englanninkielisessä versiossa. Meillä on tietoja komissiolta. Yleisesti ottaen voin sanoa, että tietysti olemme kiinnostuneita siitä, että lähtöaineet valvotaan niin paljon kuin mahdollista, mutta tietysti voida, täytyy ymmärtää, että monet näistä lähtöaineista ovat sellaisia, joita tarvitaan teollisuudessa ja sitten tulee aina esille kysymys, että miten se on toteutettavissa, mutta kuten sanottu, se on asia, johon en haluaisi puuttua kovin paljon. Sitä ei varmaan arvotettaisi, jos niin tekisin. 60 000 kannabiksen hoidossa olevaa, ne ovat ihmisiä, jotka menevät ensimmäistä kertaa hoitoon. Siis luvut niistä, jotka menevät ensimmäistä kertaa, jotka tulevat takaisin sieltä, niin se ei ole siinä mukana. 60 000 on varmaankin kolmas osa 30 prosenttia, en tunne niin tarkkaan. Oikeusjärjestelmästä heidät lähetetään sinne. Eli hoito on tuomarin päätös, nuorisoikeuden tuomarin tai jotain sellaista, joko hoitoon tai on sitten muita seurauksia, on vaihtoehto. Kaikki eivät siis mene vapaaehtoisesti. Sitten tämä, nämä hyvin konkreettiset kysymykset tämän verran voin niistä sanoa. Ja kuten sanoin, niin 20 vuotta on tätä tehty. Virasto on toiminut 20 vuotta. Nyt on ihan eri tilanne kuin alussa. Tilanteesta on tullut, en sanoisi ongelmallisempi, mutta paljon monitahoisempi ja vaikeampi. Ja sitäkin vaikeampaa on saada kaikki selville ja että olisi kaikki tiedot todellakin, mutta haluaisin todellakin nyt kiittää kaikkia mukana olevia kumppaneita me työssä, jäsenvaltiot tietysti ja kansalliset yhteispisteet ensisijassa, mutta tietysti myös komissio, joka on päivittäisen työn kumppani ja siellä yhteistyö on ollut erinomaista teknisellä puolella, ei aina budjetti, budjetin suhteen. Ja täytyy sanoa, että me olemme neuvoston horisontaalisessa huumetyöryhmässä mukana säännöllisesti, jossa tuomme komissiota ja haluamme parlamenttia kiittää erityisesti Libyvaliokuntaa valiokuntaa tuesta, jota olemme saaneet kaikkien näiden vuosien ajan tähän asti. Saattaa olla, että olen täällä viimeistä kertaa, en tiedä. Toimikautani ei ole loppunut, mutta seuraajan löytäminen on vähän vaikeaa. Ja kunhan uusi, siis olen siihen asti, kun uusi johtaja tulee, saattaa olla tämän vuoden lopussa tai seuraavan ensi vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia teille. Ja kiitoksia, että teille ja myöskin komissiolle. Kenties voin antaa lyhyen puheenvuoron vielä komission edustajalle. Olkaa hyvä. Indeed, a few. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, muutama sana. Ensinnäkin haluan kiittää virastojohtaja Götsiä tästä erinomaisesta esityksestä. EUn huumemalli sellaisena kuin se löytyy EU huumausaineiden vastaista strategiasta pohjautuu hyvin pitkälti todistepohjaiseen politiikkaan ja siitä syystä olemme erityisen kiitollisia virastolle tästä kertomuksesta. Se on äärimmäisen tärkeä meidän politiikan laatioillemme. Virasto toimii mallina ei pelkästään muille toimielimille Euroopan unionissa, vaan myös Euroopan unionin ulkopuolella, sillä pääjohtaja on ollut avainasemassa sen asettamista esimerkkiasemaan. Toisessa kohdassa, NPS-kohdassa voin vain tukea sitä, mitä johtaja sanoi, siihen liittyvä puitepäätös vuodelta 2005 ei ole nopea, ei tehokas eikä tarjoa EUlle riittävästi työkaluja, jotta se voisi pureutua NPS-kysymykseen riittävästi, koska että tuotetaan yhä enemmän EUn alueella huumausaineen kauppajat tuovat tämän valmistuksen EUlle hyödyntäkseen markkinoita paremmin. Työstämme tätä voimakkaasti ja on kovin valitettavaa se, että myös Latvia puheenjohtajakauden aikana ei kyetty edistämään asioita neuvostossa, mutta toivomme, että tulevan puheenjohtajakauden aikana siinä onnistutaan. Lopuksi tästä kansainvälisestä ulottuvuudesta, jossa kannatan myös sitä, mitä Götz totesi siitä, että EU täytyy puhua yhdellä äänellä kansainvälisissä ympyröissä. Tietysti komissaari Avramo Puulosin alaisuudessaan. Ja komissio työstää asiaa yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa, jotta saadaan aikaiseksi vahva EU-kanta Unkarissa seuraavana vuonna. Kiitoksia siitä, että puhutaan tänään lyhyesti ja nasevasti. Lopuksi haluaisin vielä kiittää Wolfgang sinua, sinun tekemästäsi työstä. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kerta, kun sinut tapaamme yhteisesittelijät ja varjoesittelijät kiittävät sinua ja toivon, että par- ymmärrät, kuinka paljon parlamentti arvostaa sinun asiantuntemustasi ja tekemäsi työtä. Toivottavasti jatkaa tätä samaa rataa ja kiitos sinun tekemästäsi työstä toistaiseksi ja toivottavasti tapaamme vielä. Kiitoksia paljon tämänpäiväisestä alustuksestasi. Colleagues, uh, we now move on to... Kollegat, sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla. Kyse on komission kertomuksesta parlamentille ja neuvostolle koskien Schengen-alueen toimintaa. Puolivuotiskertomus on kyseessä marraskuusta 2014 aina huhtikuun 2015. Olkaa komissio tämän esittelee. Viime sunnuntaina vietettiin vuosipäivää, jonka haluaisin mainita. Kyse oli Schengen-sopimuksen vuosipäivä. Kuten kaikki tietävät, se allekirjoitettiin 14. kesäkuuta 1985. Uskon, että meidän täytyy nyt antaa kiitosta ylistysten niille ihmisille, jotka tuolloin olivat riittävän rohkeita ottaakseen näin tärkeän askeleen. Schengenin toimiminen on erittäin tärkeä asia meidän kaikkien kannalta. Tästä syystä olemme aina aika ajoin kutsuneet komission esittelemään kertomuksensa, joka koskee Schengen-alueen toimintaa. Se, mitä tänä päivänä tapahtuu, on vain lisännyt Schengen-alueen merkitystä. Nyt komissio lyhyesti esittelee asian. Verti Koister Uskoakseni hän on täällä jossakin paikalla jo, saa puheenvuoron. Hän voi pitää lyhyen alustuksen asiasta, taikka esitellä asiansa. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kuten te tiedätte, puolen vuoden välein komissio julkaisee puolivuotisraportin Schengen-alueen toiminnasta. Tämä on jo seitsemässä puolivuotisraportti, jonka komissio on hyväksynyt 29. päivä toukokuuta tämä hyväksyttiin. Lyhyesti sanottuna, nämä kertomukset ovat ikään kuin terveystarkastus, joka kohdistuu Schengen-alueen toimintaan. Siihen katsotaan kaikki asian kuuluvat seikat, jotka liittyvät Schengenin toimintaan. Seitsemäs puolivuotiskertomus kattaa kauden marraskuusta 2014 huhtikuun loppuun 2015. Raportointikausi on ollut sellainen, että sitä liimaavat ensinnäkin Välimeren traagiset tapahtumat. Niin ikään Unkarin ja Serbian välisellä rajalla ilmenevä paine ja myöskin ulkomaalisten terroristien aiheuttama uhka ovat olleet leimaa antavia. Puolesta kolmesta seikasta raportissa tosin on paljon muutakin tietoa seikoista, jotka ovat relevantteja Schengenin toiminnan kannalta. Mitä tulee laittamaan maahanmuuttoon? Totesin, että on kolme pääseistä reittiä, joita pitkin laittamia maahanmuuttajia tulee Eurooppaan. Raportointikauden aikana Länsi-Balkanin reitti oli se, jossa kaikki eniten ihmisiä kiinni, yli 62 000 yhteensä. tämä ongelma on pystytty hoitamaan kuntoon, koska yhteistoimin tähän on voitu puuttua. Numerot ovat lukun, laskeneet 15 000, helmikuussa 5 000, huhtikuussa ja 7 000 huhtikuussa. Mainitakseni yhden luvun. Kosovalaiset, jotka on otettu kiinni Serbian ja Unkarin maarajalla, olivat yhteensä 12 000 helmikuussa ja alle 300 huhtikuussa. Näin luvut ovat pienentyneet. Sivulla kolme kertomuksesta näette kokonaisvaltaisen katsauksen niihin, niiden toimin osalta, jotka ovat auttaneet tämän ongelman tyrehdyttämisessä. Frontex tuki Unkarin viranomaisia esimerkiksi. Lisäksi komissio ryhtyi intensiiviseen vuoropuhelun Servien ja Kosovon kanssa. Tämä johti parempaan yhteistyöhön näiden maiden viranomaisten kanssa. kokonaisvaltainen kertomus tuosta yhteistyöstä ja sen tuloksista löytyy kertomuksistamme. Välimeren keskiosan haaste on kaikkein pahin tällä hetkellä maahanmuuton kannalta. Raportointikauden aikana noin 42 000 ihmistä otettiin kiinni. Lisäksi pelastettiin ihmishenkiä. Ihmishenkien pelastaminen on absoluuttinen prioriteetti kaikkien toimielinten toiminnassa – neuvoston komission ja parlamentin toiminnan keskiössä. Tämä elementti on osa Schengen-alueen toimintaa koskevaa kertomusta. Nämä haasteet ovat kuitenkin sellaisia, että pelkästään Schengenin välineillä ja Schengen-yhteistyöllä tätä ongelmaa ei voida ratkaista. Se on niin mittava. Syyt tämän ilmiön taustalla löytyvät Schengen-alueen ulkopuolelta, joten Schengenin lainsäädäntö ei pysty saamaan aikaan toimintaa, jolla tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Schengen toimia tietysti voidaan käyttää hyväksi ja tarjota osittaisen ratkaisun. Kiitosta voidaan antaa erityisestikin Frontexin tekemälle työlle, jäsenvaltioiden yhteistyölle Frontexin piirissä ja yhteiset hankkeet, kuten Poseidon, on jo tuonut tulosta. Täysimittainen tieto näistä toimista löytyy kertomuksestamme näistä yhteisistä operaatiosta on lisätietoa siellä. Me tarvitsemme toimenpiteitä. Schengenin välineitä täytyy käyttää hyväksi. Lisäksi tarvitaan muitakin toimia ja toimenpiteitä. Tässä viittaan eurooppalaiseen maahanmuuttoagendaan sekä ensimmäisen pakettiin, joka hiljattiin hyväksyttiin komission puolella tämän osalta. Välimeren keskiosa on kaikkein suurin haaste, mutta ei pidä unohtaa, että on olemassa muitakin maahanmuuttoreittejä. Ei tämä ole ainoa. Lisäksi pitäisi varmistaa, että muillakin ulkorajoilla on riittävää valvontaa. Täytyy muistaa, että ihmissalakuljettajat mukautuvat hyvin nopeasti ja muuttavat toimintatapojaan nopeasti. Itäisellä välimerellä on reitti, jota eniten käytettiin maaliskuussa. Ja se alkoi lähestyä keski-välimeren lukuja kiinniottojen osalta. Keskivälimerellä on ihmishenkien pelastamisella merkittävä rooli, koska suurin osa valvontatoimista ja pelastusoperaatioista ja etsintäoperaatioista kohdentui sinne. Muualla välimerellä näitä operaatioita oli vähemmän. Toinen elementti, joka minun kannattaa tässä yhteydessä mainita, on Schengenin uuden arviointimekanismin toiminta. Se otettiin täysimittaisesti käyttöön viime vuoden marraskuussa. Ensimmäiset arviot on suoritettu Itävallassa ja Belgiassa, ja minun täytyy sanoa, että yhteistyökomission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden välillä on ollut erinomaista. Ensimmäiset kertomukset, arviointikertomukset Itävallasta ja Belgistä saatiin Schengenin, Schengen-komitean lausuntoa varten lausuntoluonnosten muodossa. Neuvoston päätös oli pohjana uuden valvontamekanismin perustamiselle ja nämä arviointikertomukset toimitetaan näiden päätösten mukaisesti myöskin Euroopan parlamentille tiedoksi. Lisäksi täytyy mainita ulkomaalaiset terroristit taistelijat Euroopan parlamentissa. Näiden osalta on käyty keskustelua. Kuten te tiedätte, Schengen-lainsäädäntö mahdollistaa tehokkaat toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä. Mitään absoluuttista tarvetta ei ole muuttaa Schengenin rajakoodeksia tämän vuoksi seikka, kannattaa painottaa, on se, että komissio on hyväksynyt suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita paremmin kohdentamaan valvonta sellaisiin henkilöihin, jotka voivat nauttia EUn kansalaisille suottua vapaata liikkuvuutta. Näiden henkilöiden systemaattinen valvonta ei rajakoodeksen mukaan ole sallittua. Komissio on kuitenkin omaksunut nyt sellaisen tulkinnan, joka mahdollistaakin siis yhteisen turkin, joka mahdollistaakin paremmin kohdennetut tarkistukset sellaisten henkilöiden kohdalta, joilla on vapaa liikkuvuus toteamalla, että riskianalyysien pohjalla, pohjalta, jotka liittyvät turvallisuustilanteeseen ja kun on analysoitu turvallisuuteen kohdistuvia uhkia ulkorajoilla, tarkastuksia voidaan systemaattisesti suorittaa näidenkin henkilöiden kohdalla, jotka voivat nauttia vapaasta liikkuvuudesta mikäli kyse on henkilöistä, jotka kuuluvat riskiarvioinnin piiriin. Olemme tarkastelleet jo jäsenvaltioiden suorittamaa täytäntöönpanoa näiden suositusten osalta. Ja toden totta, vahvistettua valvontaa on harjoitettu, olipa sitten kyse vapaata liikkuvuutta nauttivien henkilöiden matkustusasiakirjoihin tai näiden henkilöiden fyysiseen tarkastamiseen, vaikkakin on kyse ihmisistä, joilla on vapaa liikkuvuus. Kuten sanoin puheenjohtaja, olemassa monia muitakin seikkoja, jotka ovat katettuina. Esimerkiksi eurosuurin lisäkehittäminen, kehitys viisumipolitiikan puolella, mainitakseni muutamia. Haluaisin kiinnittää teidän huomionne vielä eräseen seikkaan, joka, kuten te aivan oikein muistutitte alustuspuheenvuorossanne, on merkittävä Schengen-sopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivä. Tämän osalta haluaisin painottaa sitä, että komissio edelleenkin tukee täysimittaisesti Bulgaria ja Romania, jotta ne voisivat liittyä Schengen-alueeseen. Toinen elementti tässä yhteydessä on se, että mainitsemisen arvosta on se, että muutama kuukausi sitten Kroatia virallisesti ilmoitti halukkuutensa suorittaa Schengen-arvioinnin. Saattaa olla, että se pääsee tästä Schengen-arjesta lävitse ja voi liittyä Schengeniin. Soimataan halukkuutensa. Monivuotinen arviointiohjelma on jo käynnistetty, jotta voitaisiin Kroatiassa tehdä paikan päällä ta- toteutettavia tarkistuksia vuoden 2016 alkupuolella. Kuten te tiedätte, puheenjohtaja, tämä kertomus on vain tilannekatsaus. Kun tarkastetaan kehitystä esimerkiksi viisapolitiikassa, viisumihelpotuksista on neuvoteltu ja niitä on allekirjoitettu. Ja niitä on toteutettu väliaikaisesti. Jotkut näistä sopimuksista tulevat olemaan 15. heinäkuuta esityslistalla esimerkiksi. Tietystikin kaikkein tärkein kehityskulku tapahtui raportoikauden jälkeen. Eurooppalainen maahanmuuttoagenda sekä reagointi hätätapauksiin ja kaiken kattava väestönistapa, jotta voitaisiin paremmin hallinnoida maahanmuuttovirtoja. Tämä kaikki toteutuu vasta arviointikauden jälkeen. Tässä suhteessa tämä kertomus, toisin kuin aiemmat kertomukset, että ei johtopäätöksissään esitä kysymyksiä poliittisen keskustelun pohjaksi, vaan todellinen seikka, tässä käsitteellä on se, että maahanmuuttovirtaa täytyy voida hallinnoida paremmin ja täytyy voida reagoida myöskin hätätilanteisiin Välimerellä. Tämä keskustelu on jo meneillään. Sitä käydään teidän puolellanne ja myöskin neuvostossa, joten emme muotoilleet muita seikkoja keskustelun pohjaksi tämän mietinnön yhteydessä. Joten kiitoksia paljon puheenjohtaja ja tietystikin olen halukas vastaamaan jäsenten mahdollisiin kysymyksiin. Thank you very much, Mr. De Koester. Kiitos, herra De Koester. Huomasitte kenties kollegat, että vaikka tämä alustus olikin pieni, se oli täynnä asioita, jotka herättävät varmaan keskustelua. Viime sunnuntaina vietettiin Schengenin sopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivää. Tämä tämän keskustelun kirvoitti osittain, mutta toisaalta Välimerellä tapahtuneet asiat ja monet muut seikat ovat myöskin taustalla. Kollegoilla on hyvin paljon tässä nyt aihetta keskusteluun. Totesin vain, että meillä on monia muitakin tilaisuuksia keskustella maahanmuutosta muissakin yhteyksissä, että yhteyksistä keskustelua käydä. Sanon tämän jo etukäteen, koska meillä on hyvin vähän aikaa nyt keskusteluun. Tämä on erittäin yksityiskohtainen ja tyhjentävä alustus, jonka herra Koister juuri meille piti. Minulla on nyt melkoisen pitkä puhjalista, ja tämä on ymmärrettävää tämän alustuksen jälkeen, joten aloitamme herra Koeliolla. Olkaa hyvä. Chair, dear colleagues. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Näin alkuun haluan kiittää komissiota tämän kertomuksen esittämisestä, mutta valittelen sitä, että emme voi käydä todellista poliittista keskustelua tästä Schengenin alueen ja Schengenin säännöstä. On kohdistunut valtavasti paineita ja aivan kuten Köster totesi, ne, esit, ne edustavat Euroopan ydintä, mutta samalla kuitenkin populistien ja äärioikeiston vaatimukset perustuvat sen, että meidän tulisi katsoa lähemmin tätä kertomusta. Toivottavasti seuraava kertomus vähintään ainakin saa osakseen pidemmän, pidemmän käsittelyajan. Schengeni tulisi olla pääprioriteettina tässä valiokunnassa. Kyseessä on hyvä kertomus, mutta sen tulisi kyllä sisältää ehdottomasti lisää yksityiskohtaisempaa tietoa. Kolme kohtaa haluaisin ottaa esille ja esittää kysymyksiä. Ensinnäkin komissio ei selkeästi osoita sitä, millä tavalla Serbian kanssa käyty tietojenvaihto ja poliisiyhteistyö on johtanut äh, tilanteen lientymisessä äh, Kosovossa. Voisiko komissio tarkistaa tätä? Toiseksi tämä kertomus alkaa ajasta 1.11.2014 ja kuitenkin tämä analyysi koskee sellaista jäljitysoperaatiota, joka alkoi 1.11. ja se on erittäin huono sen sijaan siinä on oikeastaan poliittisia pohdintoja. Tulevaisuudessa olisi parempi, että komissio olisi objektiivisempi näissä analyyseissaan. Siinä myös osoitan sormella tämän toiminnon budjettia. Eilen esitimme esitimme tästä asiasta mietinnön, voisiko komissio jotenkin perustella näitä lukuja. Lisäksi tässä on mainittu se, että meille tulee myös toinen kertomus näistä sekundaarista liikkeistä. Saammeko tietoa siitä, voimmeko saada käyttöömme tämänkin raportin? Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin kommentoida komission rohkeaa tapaa käyttää uutta valtaansa oikeus- ja sisäasioissa, varsinkin rikkomusmenettelyissä, vaikuttaa kuitenkin kyseenalaiselta se, että mainitaan, että Saksa Espanja, Kreikka ja Italia ovat joutuneet menettelyyn, että ne eivät ole no- noudattaneet tätä direktiiviä. Haluan myös onnitella komissiota siitä, että se on jälleen kerran korostanut tukeaan sille, että Romanian Bulgarian sisärajoilla val- valvonta on lopetettu, koska ne ovat noudattaneet kaikkia kriteereitä. Meidän tulisi täysin tukea tätä ja ehdottomasti painostaa neuvostoa, jotta se viisi eteenpäin tätä asiaa. Lopuksi eikä vähäisempänä haluaisin korostaa sitä, että Schengenin arviointimekanismi on tärkeä, koska se on nyt tullut voimaan, niin on äärimmäisen tärkeää, että komissio hyödyntää sitä täysimääräisesti. On todellakin riippuvaista Euroopan komissiosta, jotta tämä uusi mekanismi on uskottava. Kuten olen jonkun aikaa sanonut, on tärkeää, että sitä edistää jäsenvaltioiden keskuudessa on oleellista valmistaa, että meillä on vahvat ulkorajat on oleellista, että jäsenvaltiot noudattavat Schengenin säännöstöä. Kaikkeen tähän voidaan vain päästä, jos meillä on hyvä arviointimekanismi, ja se on nyt komission käsissä. Kysymykseni onkin, onko komissiolla riittävästi voimavaroja näiden, tämän uuden vastuun kantamiseen? Ja nämä kirjalliset kysymykset, niin äh, todennäköisesti esitän niitä, jotta voidaan seurata tätä asiaa. Hyvä puheenjohtaja. Paljonkin muuta on sanottava, mutta ehkä olen nämä kaikki oleellisimmat kattanut. There is much more. Kiitos, herra Koelio. Tässä on paljonkin sanottavaa. Te painotitte, että on melkoisen naivia nyt ottaa puheeksi lukuisia Schengen-asioita, koska meillä on tietty aikataulu ja kaikki joutuvat puhumaan minuutin, pari minuuttia korkeintaan. Otin tämän esitystä, koska kyse on Schengenin allekirjoittamisen vuosipäivästä, mutta pidempää keskustelua emme nyt voi käydä. Schengen on integroitu meidän työhömme maahanmuuttokysymyksissä ja muissa. Kaiken kaikkiaan otetaan sen kysymyksestä huomioon. Herra Koisterkin viittasi tähän. Mutta te puhuitte Schengenistä ja sen oikeutuksesta yleisemmällä tasolla. Nyt tässä on pienen ongelma puheen, kollegat, koska 10.45 mennessä meidän täytyy ryhtyä keskustelemaan Latvian ministerin kanssa. Nyt on kyse vuosipäivästä siis ja toivon, että voitte puristaa kommenttinen yhteen minuuttiin. Radif on vielä puhelistalla. Vergia, Spinelli, Sargentini ja Meijer, myöskin Halla-aho ovat puhelistalla. Toivottavasti kaikki voivat puhua vain lyhyesti. Meillä on ihan varmasti hyvinkin pian esitysistalla varsinainen Schengen kohta esitysistalla. Herra Räväs, säädö nyt, olkaa hyvä. Uh, благодаря на комисията за подробното представяне на доклад. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission raportista. Kollegat, kahdeksan vuotta sen jälkeen kun Bulgaria liittyi unioniin, maa edelleen kärsii kaksoisstandardeista. Jäsenvaltioissa on poliitikoita, jotka esittävät vääriä lausuntoja Bulgariasta – ihan vain sisäisiin poliittisiin tarkoituksiin. Räkeen esimerkki on se, että Bulgaria on edelleen Schengenin ulkopuolella. Komission tarkistuksessa on saatu selville, että kaikki jäsenkriteerit täytetään Bulgariassa. Euroopan parlamentti ja sen esittelijä Carlos Skuljo, jota kiitän koko sydämestäni pitkäaikaisesta tuosta, ovat toistuvasti vaatineet Bulgarian liittymistä. Ja näin tehtiin seitsemännessä raportissa, joka hetki sitten esiteltiin. Bulgaria on toistuvasti osoittanut, että se antaa aktiivisen panoksen eurooppalaiseen turvallisuuteen. Rajavartijat ja poliisit ovat menestyksekkäästi puolustaneet ulkorajaa Turkin kohdalta. Ja laittomien maahantulijoiden määrä on pienempi siellä kuin Välimerellä. Erityisesti sen jälkeen, kun pääministeri Boikka Borisovin hallitus tuli voimaan valtaan, niin vähempiä ulkomaisia taistelijoita tulee rajan yli sen jälkeen. Bulgarialle kuitenkaan Schengenin jäsen vieläkään, ja sitä ei voida hyväksyä. Sen vuoksi vaadi jäsenvaltiota osoittamaan, että he pitävät Bulgaria täysivaltaisena jäsenenä ja ja näin voidaan tehdä vain, jos Bulgaria annetaan tulla Schengenin jäseneksi. Herra Vergier. Vergier, olkaa hyvä. Merci, euh, Monsieur le Président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen valmis kyllä viettämään Schengen muistopäivää, jos myös juhlitaan todellista vapaata liikkuvuutta ja joka toimii hyvillä ehdoin. Mutta jos kysymys on siitä, että juhlitaan vain sitä, että juhlitaan sitä, että tehdään Euroopasta linnake, niin se ei välttämättä ole hyvä ajatus. Jäsenvaltiossa käydään paljon keskustelua tästä asiasta ja se ei ole ehkä aina ihan tervettä, sillä kysytään sitä, että tietääkö täällä joku siitä, mistä puhutaan silloin, kun kyseenalaistetaan Schengen-alue ja sen rajat. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille tässä yhteydessä, että tämä ei ole komission kertomuksen vika, mutta minun mielestäni meillä on todellinen ongelma näiden lukujen näkyvyydessä ja sitä, millä tavalla niitä manipuloidaan, miten näitä prosenttiosuuksia käsitellään. Esimerkkinä Frontex selvitti meille äskettäin, että ulkorajoilla painostus Kreikkaa kohtaan on noussut 500 prosentilla. No kaikki riippuu siitä, mihin verrataan ja mistä puhutaan. Maahanmuuttopaine on noin sama kuin Kreikassa kuin Italiassa. Jos luvut ovat sama, niin noin 50 000 per maa. Kreikan tilanne ei ole kuitenkaan sama kuin Italian. Painotan sitä, että Kreikka ei ole käyttänyt ei punaista puusenttiäkään Euroopan unionin rahoista tässä kysymyksessä. Kaikki on jumissa ja niistä syistä, jotka kaikki tuntevat. Se on todellinen skandaali. Eli näitä lukuja voidaan kyseenalaistaa ja meidän tulee ehdottomasti kyllä olla varovaisia tässä suhteessa, jolle me halua ruokkia muukalaisvihaa keskustelu yhä enemmän. Olen kuitenkin ranskalainen, otan huomioon myös se, mitä Nitsassa tapahtuu tänä päivänä. Ranska on viime torstaista lähtien lähinnä sulkenut rajat Italian ja Ranskan välillä. Mitä siellä tehdään? Siellä tehdään summittaisia ähm, kontrolleja ja erityisesti mustaihoiset vaaditaan poistumaan äh, junasta. Ja komission pitäisi antaa näkemyksensä siitä, mitä tällä hetkellä Ranskassa tapahtuu. Se minusta on asioita, voida missään tapauksessa hyväksyä. Next. Kiitoksia. Barbara Spinelli seuraavaksi. Ja Barbara, sanon jälleen kerran, tämä on Schengen-asia. Ja kuten sanoin, olisi hienoa, mikäli voisimme pitää kommentit mahdollisimman lyhyisinä, lyhyisinä koska meillä on erittäin tiukka syys 10.45. Latvian ministeri tulee puhumaan puheenjohtajakauden johtopäätöksistä. Hyvin lyhyesti siis. Eh, eh non, non mi dilungo quindi su, mm, su qual... No en käsittelette sitä liian syvällisesti. Se, mitä Ventimiljassa tapahtuu ja Nitsassa, Koskikolkaversiaa sen jo sanoi aivan täysin hyvin. Tiedämme, miten paljon tässä Schengen-sääntöjä rikotaan. Mutta minulla on kaksi muuta kysymystä. Toinen rahoituksesta ja Kreikasta – Mari-Kristiin sitä puhui myös. On erityisen skandaalimaista, kun otetaan huomioon äh, nykytilanne ja se, että Kreikka nyt on maksukyvyttömyyden vaarassa. Sitten toinen kysymys. Komission edustaja sanoi, että on yhteinen tulkinta ulkomaisista taistelijoista. Oletan, e-, että komissiolta on tulossa jonkinlainen tiedonanto asiasta. Valitettavasti sitä ei tunneta kovin hyvin Euroopan parlamentissa. Haluaisin, että tiedonanto julkistettaisiin. Kiitos, että lyhyen par- lyhyesti Barbara Sargentini seuraavana. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin esittää komission edustajille kysymyksen. Voisitkohan kertoa hieman siitä, mitä tapahtui Ventti, Viljan ja Mentonin rajalla viikonloppuna? Tiedän, että tämä ei tämän kertomuksen piiriin, mutta se tapahtui tänä viikonloppuna. Voisitko sinä, Claude, pohtia mahdollisuutta lähettää kirjeen Ranskalle ja komissiolle, kirje, jossa virallisesti kysyttäisiin, minkä sääntöjen valossa nämä viimeylikoiset tapahtumat toteutettiin. Te totesitte, että Kroatia on liittymässä Schengeniin. Tämä on hieno uutinen. Mietin vain, Miten te olette analysoineet tilannetta niitä pakolaisia, jotka ovat pyrkineet Eurooppaan länsi-Balkanilta Makedonian kautta Schengen-alueelle? Nythän on nähty, kuinka ihmiset päätyvät Unkariin ja sieltä sitten yrittävät päästä eteenpäin Eurooppaan. Voisin hyvinkin kuvitella, että reitti saattaisi hieman muuttua, mikäli Kroatia voisikin olla lähtöpaikkana taikka kohdemaana. Miten te analysoitte pakolaisvirtoja, mikäli Kroatia liittyy Schengenin ja reitit muuttuvat? Miten te kommentoitte tätä? On jo. Juuri, että minä otan tämän esiin koordinaattorin kokouksesta, mitä sen sanot. Otetaan tämä istusistalle. Rova Meijer sitten. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil het Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Äh, haluan kiittää komissiota tästä raportista ja siitä, että voin tehdä vain yhden johtopäätöksen. Se on se, että Schengen ei toimi. Laittomat maahanmuuttajat ovat siinä pääasiassa ja he saavat vapaasti maksut matkustaa esimerkiksi koko Euroopan läpi. Heitä on suuri ongelmia Kaleissa ja Hupfen Hollandissa – meidän tulisi ottaa käyttöön aivan toisia toimenpiteitä, niitä valvontoja, joita tehdään. 3500 pidätystä, ja, jota on löydetty huumausaineita, ja 10 000 ihmistä, joilla ei ole minkäännäköistä oleskelulupaa. Komission pitäisi kyllä tarkistaa tätä politiikkaansa ja ottaa käyttöön rajavalvonta. Ja lisäksi, miksi komissio haluaa viedä eteenpäin Schengenin laajentamista, kun se ei toimi ollenkaan ja luo vain yhä uusia ongelmia. halla sitten. Kiitos puheenjohtaja. Monet ihmiset jo viittasitkin asiaan, josta on puhuttu mediassakin. Ranska ja Itävalta ovat ottaneet rajavalvontaa käyttöön Italian rajalla. Mikäli näin on, minun nähdäkseni Tämä on täysin ymmärrettävää, mutta haluaisin tietää, mikä tarkalleen on oikeudellinen perusta näille toimille ja näiden tarkastusten varsinainen luonne. Sen jälkeen, kun tämä kertomus laadittiin, jotkut jäsenvaltiot ovat, että onko jo, ovatko sen jälkeen jäsenvaltiot pyytäneet Schengenin keskeyttämismekanismia? Silki on. Niin, Minua kuitenkin koskee tämä keskustelu. Mm, tunnen näin ja siitä syystä käytän puheenvuoron. En nyt puutu Ranskan viranomaisiin, mutta haluan sanoa, että tämä yleinen kysymys Schengenistä on aivan erityinen, erityisesti Ventimiljan alueella. Siellä on joita lähetään takaisin ja vaikuttaa siltä, että vastuuta tässä pallotellaan eri tahojen välillä se ei tietenkään helpota tätä asiaa, koska kaikesta tulee aivan summittaista. Eli kysymys siitä, että tietääkö joka ikinen, mistä tässä puhutaan. En ole ihan varma siitä. En tiedä, että tiedetäänkö tässä. Tässä on vähän eri rekistereitä, kun puhutaan Schengenistä. Carlos Coelho näyttää olevan samaa mieltä. Minusta olisi aika hyvä asia, että komissio ja Ranskan viranomaiset Ranskan viranomaisilta kysyttäisiin tästä. Katsotaan, että äh, rikotaanko tässä eurooppalaisia säännöksiä tällä alueella. Mm, sitä täytyisi myöskin tarkastella. Täytyisi tarkastella myös sitä toimintatapaa, mikä äh, on ja rikkoako se esimerkiksi Ranskalla sitalaisia säännöksiä, joita on olemassa tällä valolla. Se, että Ranskasta, äh, Italiasta tulevat, Ranskaa tulevat henkilöt palautetaan omille alueilleen tulisi tarkastella. Siis onko tässä suhteessa rikkomuksia tässä vaiheessa? Kuvittelisin, että ei, mutta yleisesti ottaen tämä tilanne ei ole lainkaan tyydyttävä kyseisille henkilöille ja kyseisille jäsenvaltioille. Herra Tikoister sitten saa hyvin lyhyesti periaatopäätöksiä vastaan näihin kysymyksiin. Tiedän, että tämä on hankalaa, mutta neljä minuuttia korkeintaan. Thank you, Mr. Chairman. Um, a series of... Kiitos puheenjohtaja. Useat kysymykset saavat vastauksensa komissiolta asianmukaisella foorumilla, esimerkiksi budjettiluvuista, joita on kysytty Tritonista ja Poseidonista. Täsmällisemmät tiedot annetaan sitten budjettiehdotuksen yhteydessä, joka pöydällä on. Nopeasti muutama muu kommentti. Sek- sekundaariset liikkeet, raportti niistä. Herra Köljö niistä kysyi pitäisi olla saatavilla hyvin pian tulevina viikkoina Frontexilta ja Europolilta, joten tietysti se saataville asetetaan. Sitten on myös kysymys, että miten komissio toteuttaa uudet vastuunsa. En käsittele yksityiskohtia, mutta asiasta vastaavien yksikköjen henkilökunnan vahvistaminen on tapahtunut Siinä on paljon työtä, mutta pitäisi olla, sen pitäisi olla mahdollista. Ensimmäiset kokemukset ovat aika positiivisia. Sitten viime tapahtumat. Ja siinä, jos sopii puheenjohtaja, muutama lause. Kaikki olemme kuulleet lausuntoja. Niitä on nähty lehdissä. On puhuttu rajojen sulkomisesta. Saksa, Sveitsi, Itävalta, Ranska. Sikäli kun tiedämme, tällaista sulkemista rajoilla ei ole niin, että olisi tarkastuksia sisärajoilla, joista libevalikon jäsenet puhuivat kysymyksissään. Kukaan ei ole käyttänyt niin kutsuttua turvalauseketta. Kukaan ei ole ilmoittanut siitä, että rajatarkastukset olisi otettu käyttöön uudestaan sisärajoilla. Ja sitten minun pitäisi kiinnittää huomioon näihin siihen, että sisärajoilla rajatarkastukset eivät ole sallittuja. Poliisitarkastukset ovat sallittuja koko alueella, mukaan lukien alueet, jotka ovat lähellä sisärajoja. Mahdollisesti ero rajatarkastusten ja poliisin tekemien tarkastusten tekeminen rajojen lähellä ovat aihe, aiheuttanut väärinkäsityksen. Mutta Schengenin säännöstö mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot tekevät poliisitarkastuksia. Se on artikla 21 ja siellä esitetään ehtoja sille. Ehkä sitten kun on aikaa syvällisempään keskusteluun, niin tästäkin voitaisiin keskustella enemmän ja syvällisemmin. Kuitenkin komission jäsenemme on pitänyt neuvoston ohella tapaamisia jäsenvaltioiden ministeriöiden kanssa, jotka täällä on nimetty ensinnäkin selvitetään tosiasioita, että minkä tapaisia tarkastuksia, miten usein ja niin edelleen, ja sitten komissio määrittelee kantansa. Mutta sanotaan nyt, että rajojen sulkeminen, josta on puhuttu lehdistössä, kaikille viitatulle rajoille ei. Sitten Schengen, onko se osa ongelmaa? Komissio uskoo, että sen pitäisi olla osa ratkaisua, koska Schengenissä on otettu useita yhteisiä standardeja, yhteistyömuotoja käyttöön, joita kaikki jäsenvaltiot toteuttavat, ja sen pitäisi turvallisuutta parantaa. Ja sitten, jos sopii mahdollisesti, niin kysyisin retorisen kysymyksen vastauksena tiettyihin epäilyihin Schengenestä. Uskotteko todella, että EU ei olisi maahanmuuttopaineessa, jos sisärajoilla olisi tarkastuksia? Okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. Kuten sanoin, hyvät kollegat, voimme käydä paljon pidemmän ja syvällisemmän Schengen-keskustelun myöhemmin toisissa yhteydessä, mutta kiitoksia siitä, että olette niin kurinalaisia. Ja kiitoksia herra de Kuster antamistanne vastauksista. Schengenin seikatta siellä esiin myöhemmässä vaiheessa. 10.45 meidän täytyy ilmeistäänkin päästä keskusteluun ministerin kanssa. Meillä täytyy sitten hoitaa vielä asia, joka liittyy uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattomasta yhdenvertaisesta kohtelusta on kyse. Neuvoston työryhmän puheenjohtaja, joka vastaa sosiaaliasiasta, on myöskin paikalla kertomassa niistä keskusteluista, joita neuvoston puolella on käyty tasavertaisesta kohtelusta olipa sitten kyse vakaumusta vammaisuudesta, iästä tai sukupuolesta tai uskonnosta. Horisonttisesta direktiivistä hän tulee raportoimaan ja sen osalta käydystä keskustelun neuvoston puolella. Oletteko valmis nyt puhumaan? Minä en nyt tässä puhu itse pidempään, että teille jää enemmän aikaa. Olkaa hyvä. Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille puheenjohtaja. Rova Lunacek, arvon jäsen, että Hienoa, että olette kiinnostuneet asiasta. Me on suuri kunnia olla valiokuntainen kuultavana tänään. Maa on kiitollinen tilaisuudesta puheenjohtajan kanssanne tärkeästä seikasta, tasavertaisesta kohtelusta. Komission ehdotus uudeksi direktiiviksi, kuten hyvin tiedätte, on ollut jo neuvostossa käsittelyssä vuodesta 2008 eteenpäin. Haluaisin aluksi muistuttaa mieliinne alustavan keskustelun, joka käytiin EPSCON neuvoston kokouksessa joulukuussa, sen jälkeen kun neuvostossa pitkään oli tilanne jumituneena, Italia puheenjohtaja kaudellaan uskoo, että on tarpeellista tarkastaa kaikkia mahdollisia ratkaisuja tai katsoa tarpeellista mukaan luottuna vahvistettu yhteistyö näissä asioissa. Tuossa ministeritason kokouksessa tuli selväksi, että edelleenkin vahvasti neuvoston puolella tuettiin sitä, että työtä pitäisi jatkaa asian suhteen. Tasavertainen kohtelu on yksi Euroopan unionin perustavoitteista perussopimuksenkin mukaisesti. Vahvistettu yhteistyötä ei kuitenkaan ajatuksena tuettu. Sitten on huolimatta olisin pistää todeta, että keskustelu kirvoitti lisäkeskusteluita. Latvia puheenjohtajakaudellaan on pyrkinyt käyttämään tätä intoa nyt hyväksi, hyväkseen. Ymmärrätte varmaan, kuinka monimutkainen asia on. Tämä edellyttää hyvin paljon keskusteluita ja selvennyksiä, jotta riittävä yksimielisyys saadaan syntymään. Puheenjohtaja maa voi vain ottaa huomioon kaikki jäsenvaltioiden näkemykset mukaan luettuna niiden näkemykset, jotka ovat vähemmistössä. Oli miten oli. Kuusivuotiskautemme aikana me teimme parhaamme edistääksemme, vieksemme tätä asiaa eteenpäin. Työryhmässä työstettiin asiaa helmikuussa ja toukokuussa. Latvia teki uusia ehdotuksia, jotka keskittyivät lähinnä ydinkysymyksiin soveltamisalan osalta. Kuten tiedätte, toimivaltajako EUn ja jäsenvaltioiden välillä on aina hyvin herkkä kysymys. On siksi ratkaisevan tärkeää, että muotoilut ovat hyvin selkeitä silloin, kun on kyse sosiaalisesta suojelusta ja koulutuksesta esimerkiksi. Pohdimme myöskin syrjinnän käsitettä, erityisestikin ikään liittyvää syrjintää käsiteltiin niin ikään ongelmaa, joka liittyy siihen, kuinka saadaan tasapaino yhtäältä syrjimättömyyden suhteen, joka, jossa on Pohjolan direktiivi ja myöskin kansallinen lainsäädäntö, ja toisaalta muiden seikkojen välillä. Latvia jakoi myöskin kyselykaavakkeen kaikille valtuuskunnille ja pyysi selvitystä kunkin valtuuskunnan kannasta. Mitä direktiivin soveltamisalaan tulee, kysyttiin, mitkä jäsenvaltioiden mielestä ovat kaikkein tärkeimmät päivän polttavimmat asiat, esimerkiksi vammaisuuteen liittyvien säännösten täytäntöönpanon osalta. Tarkoituksena oli jatkaa aiemmin tehtyä työtä ja parantaa direktiivin olemassa olevaa tekstiä, jotta päästäisiin kohti yksimielisyyttä. maa kokosi sitten vastaukset ja laati näiden pohjalta yhtenä sanasekirjan, joka toivottavasti osoittautuu tulevaisuudessa hyödyksi, kun tätä asiaa viedään eteenpäin. Keskustelun perusteita käytiin työryhmässä. Latvia antoi eristyskertomuksen EPSCO-neuvostolle, joka kokoontuu huomenna 18. päivä Luxemburgissa – Ja lopuksi kertoisin sitä hankaluuksista, joihin Latvia pointtakaudella törmäsi, niin kuin muutkin pointtakaudet. Ensinnäkin yksimielisyysvelvoite. Lainsäädäntöä ei saada hyväksytyksi ennen kuin kaikki jäsenvaltiot ovat sen valmiita hyväksymään. Jokainen puheenjohtajamaa on työstänyt asiaa vuodesta 2008 eteenpäin. Olen edelleenkin toiveikas sen suhteen, että loppujen lopuksi jossakin vaiheessa kyllä sopu tästä syntyy. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Tämä on niin sanottu horisontaali direktiivi muiden joukossa. Ja tätä on työstetty vuodesta 2008 eteenpäin, kuten tässä todettiin. Toivon mukaan esittelijä Ulrike Lunacek nyt voi kommentoida tätä. And I'd like... Kiitos puheenjohtaja Aaltoitsin kiittämällä Latvia puheenjohtajana, kun se on yrittänyt päästä eteenpäin ja kun se on kuullut jäsenvaltioita ja esittänyt edistämiskertomuksen, josta todellakin toivon, että se on perusta edistymiselle. Sikäli kun ymmärrän, enkä käsittänyt kaikkia yksityiskohtia, niin kahdeksan vuottahan nyt on keskustelua käyty. Mutta ymmärtääkseni Suurin huoli jäsenvaltioiden keskuudessa on läheisyysperiaatteesta ja kuten sanoitte, koulutuksesta ja sosiaalisesta suojelusta. Ymmärsin myös niin, että jotkut jäsenvaltiot ovat epävarmoja oikeusvarmuudesta siinä on ongelma, mutta esimerkiksi niin pitäisi olla pääongelma. No nyt kun puhutaan läheisyysperiaatehuolista, niin jot, jotkut jäsenvaltioiden edustajat, joiden kanssa keskustelen, niin on aina hyvä kertoa heille työllisyysdirektiivistä ja sitten äh, rodullisen tason direktiivistä. Silloin en ollut, kun niistä neuvoteltiin, mutta silloin ei ollut lähe, läheisyysperiaate huolia juuri ollenkaan. Sama tilanne kuitenkin vain eri ryhmille ihmisiä. Eli kun puhutaan sinänsä tasa-arvosta ja sitä kutsutaan tasa-arvodirektiiviksi, niin sitten todellakin toivon, että nämä huolet eivät toteudu enempää. Sitten ehkä mainitsisin yhden esimerkin, koska kyse on paljonkin koulutuksesta ja tiedän kyllä, koulutus on jotain sellaista, joka on jäsenvaltioiden toimivaltaa. Ja joskus kuulee niin, että niin EU haluaa pakottaa esimerkiksi sen, miten koulukirjat kirjoitetaan ja niin edelleen. Yksi esimerkki, koska on paljon esimerkkejä siitä, että mitä tapahtuu, kun direktiiviä ei toteudeta. Esimerkiksi pieni poika, joka mielellään menee ystävätyttöjen sy- syntymäpäiville, leikkii mielellään tyttöjen kanssa ja sitten häntä kiusataan, kun ajatellaan, että hän on ikään kuin gay. No, tietysti hän on tiedonnuoro tietämään, onko vai ei. No, häntä kuitenkin kiusataan. Ja sillä on vaikutus hänen henkiseen terveyteensä. Hänellä on isä, jolla on osa-aikatyö, asuu yksin isänsä kanssa. Paljon tästä joutuu ongelmia, koska ei ole tapaa koulussa puhua avoimesti siitä, mitä seksuaalinen orientoituminen saattaisi edes tarkoittaa, vaikka tietysti siinä iässä ei ole siitä kyse. Eli koulutuksessa tietystikin pitäisi olla myös tietoa esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisesta ja mitä se tarkoittaa, niin että tyttöjen ja poikien kiusaaminen, jotka ikään kuin toimivat toisin kuin muut, ei, että sellaista ei olisi. Myöskin toinen esimerkki, kun päästään, puhutaan siitä, mitä tapahtui äskettäin tammikuussa minun maassani, oli lesbopari, joka meni yhteen kauniiseen perinteiseen kahvilaan viinissä. Ja siellä sitten suutelivat. Ja omistaja sanoi, että eihän tästä pidä ja heitti heidät ulos. He eivät pitäneet vain suuntaan kiinni, vaan järjestivät protestin kahvila edessä ja netissä. Mutta jos näin ei olisi tapahtunut, muusta heteroseksuaalinen pari olisi tullut kahvilaan tai suurellut siellä ja sitten heidät olisi heitetty pois, koska olivat mustia. He olisivat voineet mennä tuomioistuimeen ja sanoa, että tämä on syrjintää, mutta lesbopari ei voinut tehdä sitä omassa maassa. Ehkä muussa maassa olisi voitu. Se on vain esimerkki siitä, jossa Jäsenvaltioiden pitäisi to, tunnustaa, että, kyse, että siinä on kyse syrjimättömyydestä. Tämä ei ole läheisyysperiaatekysymys, vaan tasa-arvokysymys. Sitten on kysymys myös kustannuksista. Mutta Irlannin esimerkki osoitti, siellä tehtiin selvitys 12 vuoden jälkeen, equal status lain jälkeen, eivät ole kustannukset nousseet. Siis kyllähän joitakin kustannuksia on, mutta sitten kun verrataan vammaisu, vammaisten liikkuvuuteen ja saatavuuteen, niin mikä asia sitten on? Sitten mainitsit EPSCO-neuvoston joulukuusta tiivistetty yhteistyö hylättiin jäsenvaltioiden keskuudessa. Pidän sitä oikein hyvänä. Jos puhutaan tasa-arvosta, se on perussopimuksissa – perusoikeuskirjassa mukana ei pitäisi sitten äh, ottaa rusinoita pullasta sanoa jotkut haluavat, jotkut ei. Toivon, että tämä ei jatku neuvostossa huomenna. Ja ehkä yksi kysymys teille. Nimittäin täällä parlamentissa meillä on laaja tukidirektiiville. No entäs sitten, jos pyydetään neuvostoa myöskin äh, kutsumaan muita, muita parlamentin jäseniä sinne seuraamaan tapahtumia, koska äh, huolet hälvenisivät, jos olisin suora yhteys heidän kanssaan. Jos te tai seuraava puheenjohtaja, se ei tarvitse olla virallinen neuvoston kokous, kun tiedän, että se on vaikeaa, mutta joku muu muoto, se auttaisi, ei pelkästään minä, mutta muutkin varjoesittelijät olisivat mielellään yhteyksissä enemmän ja niin, että saataisiin poistettua nämä huolet, joita jäsenvaltiolla on. Kiitos. Ulrika, um, just for time reasons, I'm just... Kiitos Ulrike. Aika paineiden vuoksi kerron nyt, ketkä ovat puhujalistalla. We are Mr. Kurt Cope, Miss Intervelt, and and work. It's not that I'm just tired after. Olen nyt uh, kolmen intensiivisen päivän jälkeen kovin väsynyt ja tällaista se teettää. Rova Stevens. Okay, that's the list. Um, can I just close? Puhelista oli sitten tässä, koska en halua, että Latvian puheenjohtajakauden johtopäätöksiä joudutaan odottelemaan liikaa. Kaikki ovat kovin kiinnostuneita niistä, joten tällä keskustelua jättää aikaa. Kortsapelta ensin, mutta Neuvosto ei varmaan kuuntele, mutta puhun nyt silti. Ehkä tämä on metafora. Maanantaina laajennettiin hieman. Keskustelukenttä oli maanantaina Euroopan neuvoston ja muiden kollegoiden kanssa ikäfoorumin kokouksessa, ja siellä oli jonkinlaista epätoivon tunnetta. Vielä kovin epätoivoisia, te puhuitte subjektiivisesta lähestymistavasta jäsenvaltioiden kesken. Ja kun on kyse ikääntymisestä, niin katsotaan, että ajat ovat todellakin muuttuneet. Kysyisinkin teidän tänne asiasta. Kustannuskysymys tietystikin on ymmärrettävä, ja kun on kyse vammaisuudesta ja muusta, kustannukset ovat painava argumentti. Aikooko neuvosto ottaa tämän asian vakavasti? Miten todennäköistä on, että puheenjohtajakauden loppuun mennessä edistystä saadaan, koska moni muukin puheenjohtajakausi on tätä asiaa pyrkinyt viemään eteenpäin. Otatteko täyden vastuun tästä työstä ja ikääntyminen on asia, josta monet merkittävät järjestöt puhuivat maanantaina Brysselin kokouksessa, joten siksi tämän kysymyksen. Mutta ensimmäisen puheen Rova Koratsa Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tuen kovasti ja olen samaa mieltä Lunacekin kanssa Mä ymmärrän, miten turhauttavaa koko prosessin hitaus on. No hyvä, että siitä puhutaan, mutta ennen kertaa, kun tästä puhuttu, oli marraskuussa. Ja tietysti kannatan kovasti näitä Latvian valtion ponnistuksia. Kiitoksia todella. Olisi ollut mukava kyllä nähdä tämä kyselykavakkeen vastaukset. On tärkeää saada avoimuutta. Mitkä ovat niitä ongelmia, joita meillä on neuvostossa? Me tiedämme toisiaisuuden ja Ulrike kuvasi hyvin sitä, miksi toissijaisuuden tässä pitäisi olla mikä ongelma. Tässä puhutaan pääperiaatteista, syrjimättömyydestä, jonka tulisi käydä läpi kaikesta lainsäädännöstä. Ja kyseessä on direktiivi, ei mikään asetus. Eli toissijaisuus ei ole kyllä mikään peruste. Kustannuskysymys tietysti, sen suhteen on vakavia huolenaiheita, varsinkin ymmärrän, että yksityissektorilla näin on. Mutta eikö nyt ole Euroopassa oikea aika siirtyä kohti sisältävämpää yhteiskuntaa, josta olisi hyötyä kaikille pitkällä aikavälillä? Eli konkreettisesti se, mitä huolenaiheita meillä esillä on, niin nyt meidän tulee kyllä ehdottomasti ymmärtää tätä asiaa paremmin. Ainakin neuvosto on mennyt tämän ähm, vahvennetun yhteistyön ulkopuolella, mutta se edelleenkään ei ole riittävää. Lisäksi on erittäin tärkeää aikana, kun esitetään erilaisia vihapuheita, poliitikkoja, jotka kihottavat ihmisiä toisia ihmisiä vastaan ja ääriliikkeitä Euroopassa, meidän tulee ymmärtää, että tällainen syrjimättömyysdirektiivi on yhä ajankohtaisempi. Mehän kuulimme komission puhuvan aiemmin myös rajavalvontaeroista ja poliisivalvonnasta rajojen lähellä – mutta entäpä sitten uskonnollinen profilointi näissä valvonnassa? Myös maahanmuuttokysymyksessä meillä on todellinen ongelma siinä suhteessa, että myös uskonnon pohjalta ja diskriminoidaan. Lopuksi haluan sanoa, että todellakin toivon, että jotkut jäsenvaltiot eivät käytä toissijaisuutta tekosyynä sille, että Äh, seksuaalivähemmistöjen oikeuksia poljetaan. Kiitoksia. Kion. Kiitoksia. Minä yhdyn tähän turhautumiseen, jota kollegakin ilmaisi puheenvuorossaan, kun asian jumiot on ollut niin pitkään. Tämä on suorastaan räikeää, kun ajatellaan syrjinvastaista taistelua Euroopassa. Ulriikka on hyvin, hyvän kuvan antanut tilanteesta. Katson hänen tavoin ja myös kerrova korassa Viltin tavoin, että nyt olisi kiireisesti saatava toteutettu eurooppalaisia arvoja. Tämä ovat Euroopan perusarvoja. En ole aivan samaa mieltä Ulrikin ajatuksesta, joka liittyi vahvistettuun yhteistyöhön. Ei tämä ole oikea tapa kenties päästä tästä entestä pois. Tämä olisi yksi keino toimia, mutta ei ihanteellinen tapa toimia. Mikäli tämmöinen mahdollista, niin mihin suuntaan sitten ollaan menossa? Riittääkö, että kutsutaan parlamentaarikkoja keskustelemaan, jotta neuvosto saataisiin liikahtamaan? Riittääkö tämä tämän tyyppisessä asiassa? Meillä täytyy olla myöskin tarkkaa tietoa keskustan pohjaksi ja päätöksiä, kun tehdään. Kirk Hope seuraavana. Niin, puheenjohtaja <laughs> Ehdottomasti ainakin kannatan tätä ja on aivan selvää, että tasa-arvo ja tarve kaikilla niillä alueilla, joihin tässä on viitattu, on olemassa. Tässä ei puhuta pelkästään seksuaalista suuntautumisesta, kaikenlaisesta vammaisuudesta myös puhutaan. Puhutaan syrjimisestä kaikissa sen eri muodoissa kautta yhteiskunnan. Ja varmasti moni on sitä mieltä luulisin myös ryhmästäni, että joskus täytyy kuitenkin tässä yhteiskuntapolitiikassa mennä varovasti eteenpäin, ja sehän kuuluu tietysti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja siitä syystä, aina kun puhutaan lainsäädännöstä ja pyritään sitä panemaan, niin täytyy ymmärtää, että se ei pelkästään ole riittävää, vaan meillä on lainsäätäjinä houkutus ajatella, että koska me esitämme tiettyä lainsäädäntöä, niin sitten olemme hoitaneet tehtävän. meidän vastuuta enää ei ole. Voimme olla oikein tyytyväisiä itseemme. Tosi asia on kuitenkin aivan toinen, eli kyseessä on pitkän aikavälin toiminta ja tässä puhutaan ennakkoluulosta, jota on rakennettu vuosien ajan. Mä no, sitä yhden kysymyksen siitä. Haluaisin tietää, että kun puhutaan lainsäädännöstä ja sen eri osioista on nähty, mitä muuta lisäedistystä on saatu aikaiseksi suhteessa koulutuspuoleen siihen, että ihmisiä koulutettaisiin kautta Euroopan unionia mahdollisista rikkomusmenettelyistä, että saatetaan ottaa käyttöön. Käsitykseni on se, että tarvitsemme jatkuvaa vuoropuhelua ja ruohonjuuritason toimintaa, jotta voidaan luoda todellakin pitkän aikavälin laatua ja suvaitsevaisuutta. on this because it's not happening. As it, no, <laughs> it's not happened 2008. 2008 vuodesta, se, vuodesta 2008 eteenpäin tässä on pyritetty peuluilta, mitä on saatu aikaan. Mutta ymmärrän kyllä nämä muut kommenttinne. Rova Inhetsält sitten. Uh, niin, kiitos puheenjohtaja. Tämä on kolmas niin tässä parlamentissa ja myös kolmas kausi jolloin tästä asiasta keskustellaan ja mietin, että mitenköhän monta kertaa vielä täytyy tulla uudelleen valituksi, jotta saisin nähdä asian päätökseen saatettuna. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. No käydään nyt rehellistä keskustelua kerrankin. Koska miksi tämä asia on ollut jumissa niin monta vuotta? Ei sen vuoksi, että olisi teknisiä esteitä sille, että olisi kaikille kansallisille yhtäläiset oikeudet, vaan koska jäsenvaltiot eivät sitä halua. Koska jos he oikeasti sitä haluaisivat yhtäläistä kohtelua, niin he voisivat tehdä nyt jo niin, ilman direktiiviäkin muuten. Todellinen ongelma on siis poliittisen tahdon puute. On joitakin jäsenvaltioita. He kutsuvat sitä läheisyysperiaatteeksi, mutta oikeasti he haluavat, että me haluamme vapauden syrjiä, koska se tässä on panoksena. Joten käydään rehellistä keskustelua. Siis kautta kaikkien poliittisten puolueiden puhumme täällä yhtäläisestä kohtelusta. Ei se ole mitään rakettitiedettä, vaikea jäsenvaltiot ovat epärehellisiä periaatteessa. Ne eivät oikeasti halua yhtäläistä kohtelua. Puhutaan esimerkiksi yhtäläisten oikeuksien kustannuksista, esimerkiksi kun puhutaan syrjinnästä vammaisuuden tai iän perusteella. Ja tässä on tämä paksu raportti. Olemme oikeasti laskeneet kustannukset syrjinnälle? Minkä tahansa perusteella. Haluaisin samanlaisen raportin epätasarvon kustannuksista. Ja sitten pitäisi keskustella neuvostosta. Tiivistetystä yhteistyöstä Latvian kuulin sanovan, että se idea hylättiin jäsenvaltioiden keskuudessa hyvä niin, koska se olisi ollut perussopimusten vastausta ja ollut tämän tavoitteen vastaista. Jotkut olisivat olleet oikeutettuja yhtäläisen kohteluun, jotkut eivät. No sitten vielä kaksi huomiota lopuksi. Puhutaan koulutuksesta ja sosiaaliturvasta, että ne olisivat liian vaikeita aloja. Tiedämme myös, että juuri niillä aloilla koulutuksessa on paljon ongelmia ennakkoluulojen ja syrjinnän kanssa kaikilla perusteilla. Yksi hauska esimerkki en tiedä onko se hauska oikeasti, mutta kun irlantilaiset äänestivät suurella enemmistöllä tasa-arvoisen avioliiton puolesta, niin yksi kirkonjohtaja sanoi, että kauheaa, koska nämä kyläänestäjät oli koulutettu katolisissa kouluissa, kyllä se jotain kertoo. Ja sitten kun läheisyysperiaatteesta puhutaan, jos kuulee ihmistä sanoa, oho, EU aikoo pakottaa tasa-arvon meille. No hetkinen, se on perussopimuksessa. Kaikki ovat ne allekirjoittaneet vapaaehtoisesti. Joten toivon, että jäsenvaltiot ovat lopultakin asiassa rehellisiä, etenevät tai sitten lakkaavat teeskentelemästä, että olisivat sitoutuneet. Kiitos, tuli selväksi. Maalin, ole hyvä. Thank you, I will be short because most... Kiitoksia, puhun lyhyesti, koska suurin osa on sanottu. Minustakin olisi hyvä katsoa tätä kyselykaavaketta ja meidän parlamentaarikkojen nähdä, minkä tyyppisiä huolenaiheita siellä on ja jumikohtia. Haluaisin myös kannattaa sitä, mikä on jo sanottu. Eli mitä EU todella tarjoaa? Sovitaanko Frontexin voimavaroista? ja puhutaanko maahanmuutosta vai onko kysymys yhteistyöstä, josta voidaan sopia muistakin tasa-arvokysymyksistä. Nämä ovat niitä vastauksia, joita täytyy antaa kansalaisille. Ja mielelläni haluaisin antaa vastauksen siitä, että me lähdemme liikkeelle tasa-arvosta. Kun puhutaan ihmisoikeudesta ja tasa-arvosta, niin EU ei tällä hetkellä kyllä tarjoa yhtään mitään – useat edelliset puhujat ovatkin sen sanoneet, että me tarvitsemme tätä direktiiviä, me tarvitsemme tasaveroista kohtelua tasa-arvoa. Meillä ei ole sitä koulussa, ei ole julkisessa elämässä. Ja minusta ne ryhmät, joita nyt tällä hetkellä EU-lainsäädäntö ei suinkaan suojele, tarvitsevat tämän kaltaista lainsäädäntöä. Ja olen Innetfeltin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän tulisi katsoa, mitä epätasa-arvo maksaa Euroopassa. Nuo kustannukset ovat huomattavasti korkeammat. And finally, Um, Helga Stevens. Helga. Helga Stevens sitten. Dank u wel, voorzitter. Best... Kiitos eh, puheenjohtaja Ron kollega. Olen erittäin iloinen siitä, että nyt Latvia puheenjohtajakaudellaan on pyrkinyt tukemaan ajatusta vahvistetusta yhteistyöstä ja on pyrkinyt yksimielisyyteen neuvostossa. Tämä on hieno tavoite, mutta mutta milloin vihdoinkin me sitten päästään yksimielisyyteen? Tämä asia on jo kahdeksan vuotta maannut neuvoston puolella ja tämä on suorastaan häpeäksi ministerineuvostolle se, että vieläkään ei ole sopimusta yhteistä kohtelusta. Ei se niin vaikeaa voi olla, mikäli Eurooppa haluaa todellakin osoittaa, että kaikkia täytyy kohdata tasavertaisesti, niin silloin kaikki päätökset täytyy tehdä tässä valossa. Asia on tietysti tekninen luonteeltaan, mutta periaatteessa tasolla jokainen on samanarvoinen. Ja mikä tämä on perusarvo Euroopassa? Onko tämä perusarvo Euroopassa vai ei? Mikäli vastaus on kyllä, niin hyvät ihmiset, hoitakaa tämä nopeasti kuntoon. Minusta kiinnosti, kiinnosti myöskin kovasti kuulla tuloksista, jotka liittyvät tähän mielipidetiedusteluun ja tähän kysyjäkavakkaiseen ja kun tarkastetaan tuloksia, haluaisin tietää, mitkä jäsenvaltiot tässä ovat poikki teloin. Hyvin paljon on puhuttu myöskin kustannuksista. Tietyt maata pelkäävät kustannuksia, joita direktiivistä saattaisi koitua, mikäli olisi kyse vapaaehtoisesta kohtelusta. Kollega tähän jo viittasi, mutta ihmisten poissulkeminen maksaa myöskin valtavasti rahaa, esimerkiksi mikäli on kyse vammaisista ihmisistä. Kyse on 10 prosentista väestöä. Eikä pidä unohtaa, että heidän perheensä ja ystävänsä ovat myöskin tässä osallisena. Yksi viides osa, jopa neljäs osa väestöstä kuulutaan ihmisryhmään. Hyvin suuri määrä ihmisiä, jotka on suljettu pois. Esimerkiksi he eivät pääse ravintolaan tai elokuviin. Eivätkä he voi päästä bussin kyytiin, eivätkä voi matkustaa junalla, eivät voi käyttää puhelinta, eivät voi harrastaa urheilua. Kyse myöskin taroisesta tappiosta, menetyksestä, ja tämäkin täytyy ottaa huomioon. Ja haluan myöskin, että pohdittaisiin sitä, kuinka paljon kustannuksia syy siitä, että, että ei ole tasavertaista kohtelua. Tästäkin pitäisi puhua. Hyvin paljon tutkimuksia on tehty, hyvin paljon puhetta on pidetty, mutta tasavertainen, tasa, tasavertaisen kohtelun direktiivi täytyy kerta kaikkiaan saada toteutumaan myös, eikä se ei pysy enää puheen tasolla toivottavasti. Kiitos tästä puheenvuorosta Helka. Toivon mukaan toivoisin, että voisimme puhua pidempään, mutta aika ei kerta kaikkiaan ole. Kuten havaitsette, puheenjohtajakauden edustaja on jo paikalla, joten aika rientää. Ihan lyhyesti vielä komission edustajalla, mikä voitte puhua hyvin, hyvin lyhyesti. Ikävä joudun tässä nyt painostamaan ajankäytön suhteen, mutta Hyvin lyhyt puheenvuoro vielä. Thank you very much. I promise I'll... Kiitos. Lupaan, että puhun lyhyesti tästä. Voin vain painottaa, että komissio on edelleen sitoutunut ehdotukseen, kuten se on aina ollut. Syrjimättömyyslainsäädäntö palapelin eri paloista, niin tämä on se puuttuva palanen ja tätä puuttuvaa palasta tarvitaan, jotta voidaan saattaa loppuun syrjimättömyys työssä työn ulkopuolella artiklan 19 mukaisesti perussopimuksessa kaikin perusteen. Sen vuoksi puheenjohtaja Juncker laittoi suuntaviivoihin komission toimeksiannolle ja nimesi sen ehdottomaksi prioriteettiksi ja lupasi ryhtyä kaikkiin ponnistuksiin, jotta se valtiot voidaan vakuuttaa siitä, että direktiiviä kannattaa tukea. Juuri näin tehdään. Meillä on kahdenvälisiä kontakteja poliittisella tasolla, komission jäsenen välillä ja jäsenvaltioiden hallitusten välillä. Meillä on kahdenvälisiä kontakteja niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla on teknisiä huolia. Molempia on tällä hetkellä. On siis poliittisia harkintoja hyvin rajoitetussa määrässä jäsenvaltioita ja sitten on teknisien luonteisia huolia, joten paljon kahdenkeskisiä kontakteja on, jotta nämä asiat voidaan selvintää. Ja hyvin läheistä yhteistyötä on puheenjohtajamaiden kanssa, mukaan lukien Latvia, jotta asiaa voidaan saada eteenpäin. Ja EPSCO-neuvoston viime joulukuussa oli lupaava merkki siinä mielessä, kun puhutaan poliittisesta tahdosta, niin siinä tuli esille, että selkeä enemmistö jäsenvaltioista haluaa nähdä sen, että direktiivi hyväksytään, poliittinen tahto on. Puhutaan hyvin pienestä määrästä jäsenvaltioita, jossa on eri tilanne ja yritetään niiden kanssa tehdä työtä. Nimetäkseni vain yhden konkreettisen esimerkin. Sosiaalisessa suojelussa ja koulutuksessa ollaan tehty paljon työtä Latvian kanssa sosiaalisen suojelun alalla siis, ja konkreettista edistettä on saatu aikaan. Ja vielä ei voidakaan ilmoittaa, että kaikista kaikkien 28 kanssa on konsensus, mutta melkein ollaan maalissa ja selkeä edistystä on ollut Latvian kaudella. Joten tässä vaikeassa asiassa niin aina on mahdollisuus, jos ei halua epäonnistua, on yrittää hyödyntää kaikki mahdollisuudet päästä eteenpäin. Se on tehty Latvian kanssa. Teemme sitä myös Luxemburgin kanssa, joka tulee seuraavaksi. Ja se on edelleen etusijalla oleva asia komissiolle. Kiitoksia. Sitten herra Rova Beard, yrittäkää puhua tiivistä. Kiitoksia, niin pyrin lyhyesti vastaamaan näihin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä näistä arvokkaista kommenteista ja ehdotuksista. Ne on tärkeää, että me kaikki työskentelemme yksimielisyyden eteen ja hyväksymme tämän niin, että voimme saada sen voimaan myös mahdollisimman nopeasti. Kun tarkastellaan näitä kysymyksiä ja ehdotuksia, niin esitämme ne myös tälle tulevalle puheenjohtajavartijalle, mutta haluaisin lyhyesti vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin kysymyksen, joka koskee vanhenemista. Meidän me on esitetty uudet ehdotukset siihen, millä tavalla voitaisiin ottaa huomioon myös tietyt ikäryhmät. Tavoitteena olisi se, että kaupalliset yksiköt voisivat äh, hinnoitella iän mukaisesti. Jotkut valtuuskunnat olivat kuitenkin sitä mieltä, että tämänhetkinen poikkeus oli liian laaja sanaisesti muotoiltu. Ja lyky, vastasi myös lyhyesti kysymykset, jotka koskevat sosiaalista suojelua ja koulutusta. Olemme pyrkineet tämän soveltamisalan määrittelemään niin, että mahdollisimman selkeästi selvittää jäsenvaltioiden toimivaltuuksia sosiaaliturvajärjestelmissä ja koulutusjärjestelmissä. Ja olen aivan samaa mieltä siinä, mitä komissio totesi. Eli olemme tehneet tehokasta työtä ja olemme saaneet tukea myös valtuuskunnilta niin, että olemme saaneet astuttua askelia kohti yksimielisyyttä. Lyhyt vastaus myös kyselyyn. Kaikkein tärkeimmät avoin olevat kysymykset. Olen aivan samaa mieltä Lunacekin kanssa siinä, mitä hän totesi. Eli kaikki nämä edelleen ratkaisemattomat kysymykset on mainittu. Mutta haluaisimme kiinnittää huomionne tähän. Ja se on kysymys, joka koskee myös seuraavaa puheenjohtajaa valtiota. Tarvitaan lisäkeskustelua asiasta, joka koskee vammaisuutta. Eli vammaisuussäännökset, esimerkiksi asumismuodot, liikkumisen helppous. Ja nämä ovat olleet sellaisia kysymyksiä, joissa näitä yksityiskohtaisia säännöksiä sovelletaan. Hyödykkeiden valmistaminen ja olemassa olevien rakennusten muokkaaminen – ja infrastruktuurin muuttaminen. Kaikki tällaiset kysymykset ovat niitä, joita, ovat niitä, joista tulee keskustella. Ja lopuksi haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä mahdollisuudesta saada käydä näkemysten vaihtoa komission ehdotukseksi direktiiviksi. Puheenjohtajavaltio on tietoinen siitä, että Euroopan parlamentti ja muut sidosryhmät – haluavat saada aikaiseksi konkreettista edistystä tässä asiassa niiden pitkien neuvottelujen jälkeen, joita neuvostossa on käyty. Kuten mainitsin, näiden ehdotusten luonnoston lisäksi Latvia puheenjohtajavaltio on ottanut yhteyttä myös muihin jäsenvaltioihin, jotta saataisiin mahdollisimman selkeä kuva siitä, missä kohdassa ne ovat näissä avainkysymyksissä. Tämä työ hyödyntää myös tulevaa Luxemburgin puheenjohtajavaltiota, kun se työstää näitä tärkeitä asioita. Kiitoksia siitä, että olette olleet kiinnostuneita tämän ehdotuksen kehityksestä. Kiitos Ulrikka. 30 sekuntia. Tiedät, että se pystyttiin kyllä. No, no yritetään. Well. No tee se. No hyvä. Sen osalta mitkä jäsenvaltiot ovat epäröineet. Totesin, että ne jäsenvaltiot, jotka tukevat direktiiviä, ja niitä on paljon, niiden pitäisi pyrkiä saadaan vakuuttuneeksi. Ne, jotka vielä epäröivät. Jotkut jäsenvaltiot epäröivät vielä, vaikkakin ovat pistäneet miltei kaiken tässä direktiivistä jo täytäntöön. Niidenkin pitäisi ymmärtää, mitä eurooppalaista hyötyä tästä on, eikä pelkästään pohtia omaa etuaan. Pitäisi ajatella asioita Euroopan tasolla. Kustannuksista te mainitsitte vammaisuuden ja esteettömyyden ja tästä kaikesta pitää puhua. Helka Stiimes sanoi asian hyvin selkeästi. Kyse ei ole mistään keskustelun aiheesta, nyt ei pidä keskustella pelkästään. Kyse on tasavertaisesta kohtelusta ja esteettömyydestä aivan yhtä paljon kuin siitä, että ihmisillä, joilla on vammoja, on oikeuksia ihmisiin ja ihmisoikeuksia. Tosiasia on, että mikäläinen ihmisten kaikki potentiaali menee hukkaan talouselämän ja liike-elämän kannalta, niin ei tästä ole mitään hyötyä taloudellekaan silloin. Tästä on taloudelle hallaa. Yleisesti pitäisi nähdä asia niin, ettei enää tuijoteta vain kustannuksia. Pieni tutkimus on tehty syrjimättömyyden tai kustannusten koituu, mikäli syrjimättömyyttä ei toteuteta pk yrityksessä Tämä ei vielä riitä. Täytyy ajatella asioita toisinpäin. Mitä maksaa, mikäli direktiiviä ei pistetä täytäntöön? Nähdäkseen tämä on se asia, joka saisi vakuuttuneeksi kenties valtio, jotka ovat vielä epärävällä kannalla. Mitä herra Kirkhope totesi puolestaan siitä, onko edistys tapahtunut koulutuspuolella ja niin poispäin? Tietystikin valistus ja ihmisten näkemystä muuttaminen on tärkeää, mutta kun on niin kuin seksuaalisen suuntautuneisuudenkin suhteen, olisi muistuttaa kaikkia siitä, että parlamenttihan aikoi laatia eteen suunnitelman homofobian osalta. Juuri tarkoituksena oli, tarkoitus on juuri tämä ihmisten asenteiden muuttaminen. Ja kyllä, kyllä, loppaaminen jäsenvaltioiden loppaaminen, jotta ne liikahtaisivat eteenpäin. Komissio tekee tätä työtä, minä teen sitä työtä ja muutkin tekevät tätä työtä. Ja on todellakin tärkeää päästä asiassa eteenpäin. Jopa komission korkeimmalla huipulla, Junckerin ja Timmermansin tykynä täytyy tehdä työtä. Toivottavasti nekin tekevät työtä sen puolesta, että loputkin jäsenvaltiosta saataisiin hyväksymään tämä asia, jotta tästä tulisi jäsenvaltiossa laki. Thank you. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos Pohjataman edustajalle ja komissiolle tästä erinomaisesta keskustelusta, niin ikään hyvät kollegat. Tämä asia tekee minun työstäni kiehtovaa ja vaarallista. Käsitelläänkö nyt seuraavat asiat? Otetaanko nämä kolmikantaneuvottelukertomukset Cecilien ja Katerinan asiat tähän väliin ja pidetäänkö ministeriä tuolla odottelemassa? Vai otetaanko nämä kaksi asiaa pois esilistalta? Cecilia, saat 30 sekuntia pohjakaa, nyt kun kerran on tää, mutta hyvin hyvin nopeasti kumpikin. researchers. Tutkijat ja opiskelijat direktiivi, siitä on käyty kolme trilogia. Muutamasta asiasta on sovittu, mutta edelleen täytyy selventää pääpoliittisia asioita, ne täytyy edelleen ratkaista. No, puhutaan maahanpääsymääristä. Meillä on näkemysero työmarkkinatestistä. Siihen täytyy myöhemmin todellakin palata. EUn sisäinen liikkuvuus. Komissio ja parlamentti haluaisivat, että sitä painotetaan ja haluaisimme kuutta kuukautta, jos neuvosto voisi sitä tukea, mutta erojen tasoittamisesta sovittiin perheenjäsenissä. Tämä on tärkeä direktiivi ja hyvää työilmapiiriä neuvottelutiimissä pidetään yllä. Tästä talosta haluan kiittää Latvia puheenjohtajana, kun se on yrittänyt, mutta ei ole nyt pystynyt saamaan niin paljon aikaa. Mutta kaiken kaikkiaan hyvää työilmapiiriä täytyy pitää yllä ja toivottaa Luxemburg tervetulleeksi puheenjohtajana. Meillä on korkeat toiveet, että heidän kaudellaan tämä saadaan pakettiin lopultakin. Kiitos sille, että puhut näin pitkään. Olen varma, että komissiokin haluaa puhua. Kyse ei ole opiskelijoista, ja tutkijoista, vaan muistakin. Tämä on mielenkiintoinen tietokonekan kannalta. Tämä, tästä, tämän suhteen täytyy seurata kehitystä. Tiedän, että komissiokin varmaan haluaisi puhua, mutta aika nyt on kortilla. Joten Katarina saa puheenvuoron. Katarina Chinichi, mutta vain minuutti. Voitko minuutissa kertoa, mitä neuvottelussa meni? Se on kun on kyse lasten metsätapatakoista. Se on kun on kyse rikosoikeudellisesta menettelystä. Yksi minuutti, ei onnistu tässä, niin hyvä. E grazie Presidente, cercherò di essere davvero veloce. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pyrin puhumaan oikein nopeasti. 25. Strasbourgissa käytiin kolmas kolmikanta joka koskee direktiiviä prosessi oikeudesta, joka liittyy lapsiin, jota epäillään rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ja Latvian puheenjohtajavaltiolta meillä on tullut tähän asiaan. Ja haluaisin kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä. Olemme jo kokoontuneet yhdessä valmistelemaan kolmikantaneuvotteluja. Ja ne artikla, joista olemme sopineet, käyn ne läpi. Artikla 3 on sellainen, Neuvosto hyväksyi parlamentin kannan, jonka mukaisesti, jos epäillään sitä, että onko henkilö alaikäinen, niin näin oletetaan, että lasta voidaan suojata. Artikla 13. Oikea-aikaiset oikeudenkäynnit alaikäisille. Uskontoa täytyy suojata. Ja täytyy todeta, että rikosoikeudessa menettelyssä alaikäisen tulisi aina olla paikalla ja osallistua oikeudenkäyntiin. Lisäksi on myös muita suojaverkkoja mm, kuin mitä aiemmin komissioehdotuksessa oli. Mukana voi olla myös aikuinen ja muutama muukin kohta on tässä muutama muu takuu jossa kannat poikkeavat toisistaan. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että seuraavassa trilogissa Luxemburgin puheenjohtajakaudella sitten kykenemme pääsemään hyvään kompromissiin. Ja tietysti pyrin varmistautumaan siitä, että kaikki kollegat saavat tässä tietää. Kiitos että Kiitoksia, että onnistuimme nyt käymään lävitse kaikkia esitystään kohdata ja pääsemme vihdoinkin kohtaan 16, eli Latvian puheenjohtajakauden käsittelyyn oikeusasioiden alalla. Meillä on sisäministeri ja oikeusministeri Latviasta paikalla. Lämpimästi tervetuloa kaikille tai kummallekin. Hienoa, että olette täällä tänään, varsinkin kun viimeiset kaksi päivää ovat olleet hyvinkin mielenkiintoisia kollegoidenkin kannalta ja koko puheenjohtajakausi ja sen johtopäätökset eilisen kuuden kuukauden työn tuloksena kiinnostavat meitä. Aika on hyvin vähän, te olette joutuneet hieman odottelemaan, joten hyppään yli osittain tämän alustukseni ja pyydän, että te heti saman tien esitätte puheenvuoronne. Nyt ensinnäkin ministeri Koslovskis saapuu 10 minuuttia. Ennen kuin aloitatte puheenvuoronne, toteaisin, että kyse on kauden päätöksestä ja haluan kiittää teitä kumpaakin henkilökohtaisesti yhteistyöstä ja parlamentin kanssa viimeisten kuuden kuukauden aikana. Se on hyvin paljon meidän puolellamme arvostettu asia. Hyvin paljon kysymyksiä varmaan on tullut käsittelyyn. Ja kiitos siitä, että olette täällä. Halukas keskustelemaan. Eera Koslauskis, olkaa hyvä. Cienījamie deputāti, man ir liels pagodinājums šodien būt te un iep... Hyvät jäsenet, minulla on suuri kunnia olla täällä tänään ja kertoa teille Latvian puheenjohtajakaudella saavutetusta edistyksestä näiden kuuden kuukauden aikana, erityisesti sisäasioissa. Yhteistyö parlamentin kanssa on olennainen osa ollut Latvian puheenjohtajakautta EUn kansalaisten parhaan intressin mukaisesti. Jos voidaan tehdä yhteenvetoa toimistopuheenjohtajakaudella, voidaan voida jakaa kahteen suureen osaan sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto. Näiden ryhmien sisällä tarvittavat tehtävät määräytyivät laajalti ulkoisten tapahtumien kautta. Ranskan shokeravat tapahtumat tammikuun alussa ja sen jälkeen kasvattivat huolia turvallisuudesta koko Euroopassa. Ja Välimeren traagiset tapahtumat saivat meidät keskittymään toimiin, joilla voitaisiin varmistaa henkien pelastaminen. Niin, että samaan aikaan luodaan järjestelmä, jonka myötä voitaisiin tehokkaasti ja kattavasti hallinnoida tai hoitaa olemassa olevia tulevia haasteita maahanmuutossa. Olemme kaikki sitä mieltä, että EUn vastauksen täytyy olla yhtenäinen – ja tavoitteemme on edelleen sama. Suojelu ja arvojemme ja vapauksiemme ylläpitäminen. Vapauden takaminen Euroopassa täytyy kulkea käsikädessä sen kanssa, että kunnioitetaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia. Haluaisin painottaa, että vain yhteistyöllä ja keskustelemalla avoimesti voimme helpottaa Euroopan tulevaa kehitystä turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alueena. Vain yhteistyöllä voimme varmistaa, että meillä on asianmukaiset välineet käytössä, joiden myötä voimme taata turvallisuuden Euroopan kansalaisille. Hyvät naiset ja herrat, kuten olen jo kertonut tammikuussa, niin uskomme, että suurin haaste on varmistaa ennustettava ja vakaa EU-politiikka oikeus- ja sisäasioissa – Samaan aikaan täytyy varmistaa, että voidaan reagoida nykyisiin haasteisiin ja tapahtumiin. Tässä yhteydessä haluaisin aloittaa esitykseni nykyhaasteista maahanmuutossa viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa. Olemme kohdanneet niin kutsutun aavelaiva haasteen. Se yllätti meidät. se, että ihmissalakuljettajat ovat rajat niin heidän ahneudellansa ei ole rajoja. 20. huhtikuuta yhdessä korkean edustajan kanssa oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa sovimme lyhyen aikavälin toimista. henkien pelastamiseksi. Ja sitten ulkosuhdehallinnon kanssa laadimme etenemissuunnitelman, jossa yksilöimme toimia, joihin täytyy, täytyy ryhtyä kesäkuun loppuun mennessä. Erityishuomioita kiinnitettiin henkeä pelastaviin toimiin ja oli olennaista parantaa Frontexin voimavaroja niin, että luotiin Välimeren operaatioiden resursseja ja kolminkertaistettiin nämä voimavarat. On myös olennaista torjua alkuperäisiä syitä, joiden vuoksi lähdetään näille vaarallisille matkoille – sen vuoksi on kovin tärkeää tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, parantaa niiden kehitystä ja voimavaroja. Toukokuun puolivälissä komissio esitteli uuden maahanmuutto-ohjelman, jossa on keskipitkän aikavälin, lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin haasteita. jotta voidaan saada aikaan uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa EU:ssa. Puheenjohtaja oli aloitteen tekijänä keskusteluissa, jossa aloitettiin keskustelut välittömästi maahanmuutto-ohjelmasta. Yleisesti ottaen neuvosto tukee ohjelmaa ja siihen sisältyviä toimenpiteitä. Ne perustuvat neljään pilariin. Ensinnäkin laittomien maahanmuuttovirtojen torjuminen. Toiseksi ulkorajavalvonnan vahventaminen. Sitten kolmanneksi vahva yhteinen pak- turvapaikkapolitiikka ja sitten laillisen maahanmuuton politiikka. On olennaista jatkaa käytännöllistä toimeenpanoa, jotta voidaan varmistaa, että EU-politiikka on tasapuolista ja kattavaa niin, että maksimoidaan laillisen maahanmuuton hyödyt ja annetaan turvapaikka niille, jotka todellakin sitä tarvitsevat samaan aikaan niin, että torjutaan laitonta maahanmuuttoa. Ei ole tietenkään salaisuus, että on eri näkemyksiä komission ehdottamista toimista. Ihmisten uudelleen sijoittamisesta Euroopan sisällä ja kolmansiin maihin. Eilen ministerikokouksen yhteydessä asiasta keskusteltiin lisäasiana – sitä keskusteltiin noin kuusi tuntia. Sen vuoksi kesäkuun lopun Eurooppa-neuvosto on kovin olennainen tässä suhteessa. Meillä on yhteinen ymmärtämys siitä, että on tarpeen tukea niitä maita, jotka kärsivät suurista maahanmuuttopaineista. Täytyy sopia useista yksityiskohdista mekanismissa, jotta voidaan varmistaa reiluus Neuvoston keskusteluja jatketaan tiiviisti, jotta kompromissi voidaan päästä. On selvää, että mitään yksittäistä välinettä ei ole maahanmuuton hallitsemiseen. Sen vuoksi tarvitaan kattava lähestymistapa. Sen vuoksi Libe-valiokunnan aloite on tässä mielessä kovin tärkeä. Haluaisin mainita, että mahdollisuudet lailliseen maahanmuuttoon ovat myös hyvä väline, jolla voidaan maahanmuuttovirtoja hallita. Sen vuoksi yritämme löytää kompromissin kantojen välillä, neuvoston ja parlamentin välillä siis, koskien tutkijoita ja opiskelijoita. Tällä alalla on edistytty, mutta ongelmia on edelleen jäljellä, joista täytyy keskustella tiiviisti josta kompromissiin päästään mahdollisimman nopeasti. Rakentava vuoropuhelu mahdollistaa sen, että sopimukseen voidaan päästä vuoden loppuun mennessä. Jatkamme viisumisäännöstä työtä hyvin tiiviisti. Olemme investoineet paljon siihen, että seuraavan kuuden kuukauden aikana mahdollistetaan sopimuksen löytyminen – neuvostossa ja että sitten voidaan alkaa keskustelut näistä ehdotuksista parlamentin kanssa. Olemme myös päässeet sopuun Dublinin asetuksesta ja sen tarkistuksista. Keskustelemme erityisesti haavoittuvimpien ryhmien suojelusta, nimittäin alaikäisten erityisesti, jotta voidaan paremmin ymmärtää, miksi ihmiset eivät noudata oleskeluluvan tai viisumin eh, voimassaolopäiviä. Lähdettiin Amberlight-hankkeeseen. Oli olennaista ymmärtää, miksi voimassaolopäiviä ei noudateta. 28 EU- ja Schengen-jäsenvaltiota ottivat toimiin osaa. 55 lentokentältä kerättiin tietoja. Ketään ei pidätetty tänä aikana, vaikka olisikin huomattu, että asiakirjat olivat vanhentuneet. 821 raporttia tuli 36 lentokentältä, siihen kuului tietoja tuhannelta useilta tuhansilta ihmisiltä. Menestykseksi pilottihanke aloitettiin vuoden alussa, jonka nimi on Älykkäät rajat-hanke. vasta jatkoi työtään myöskin tämän älyrajahankepaketin kanssa. Se toimii pohjana työlle, kun komissio esittää uuden ehdotuksensa älykkäistä rajoista. On hyvin olennaista jatkaa hankkeen parissa tehtävää työtä, jotta voidaan hyötyä uusista tekniikoista. Pitäen kuitenkin samalla mielessä perusoikeudet. Hyvät naiset ja herrat, kuten jo mainitsin, maahanmuutto ei ollut ainoa haaste puheenjohtajakaudellamme. Ranskan, Belgian ja Tanskan tapahtumat vahvistivat sen, että terrorismin uhka on yksi suurimmista uhista sisäiselle turvallisuudelle EU:ssa. On olennaista varmistaa, että reagoimme asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Epävirallisen JHS-neuvoston aikana Riikassa sisäasianministerit keskustelivat nykyhaasteista ja terrorismin torjunnasta. Olen kovin tyytyväinen siihen, että ministerikokous vahvisti yhteisen lausuman, joka antoi panoksensa jatkokeskusteluihin tämän ilmiön torjunnasta 12. helmikuuta epävirallisessa EU-huippukokouksessa. Johtoaiheena oli varmistaa toisaalta turvallisuuden parantaminen ja toisaalta perusoikeuksien suojelu ja niiden välinen tasapaino. Eurooppa-neuvosto on myös antanut meille tehtäväksi tämän tasapainon löytämisen niin, että taataan turvallisuus ja taataan perusoikeudet. Ja itse asiassa siitä muodostuu hyvä pohja jatkotyölle ja jatkotyölle terrorismin torjunnassa. Olemme valinneet neljä prioriteettialaa joihin on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta päästäisiin hyviin tuloksiin meidän puheenjohtajakautemme aikana, niin että käytetään tehokkaammin Schengenin kehyksen tarjoamia mahdollisuuksia, jotta voidaan vahvistaa ja modernisoida ulkorajojen valvontaa. Puuttua internettoimintaan, joka liittyy terrorismiin ja ääriliikkeisiin parantaa tietojen vaihtoa laittoman asekaupan torjunnassa ja löytää prioriteettiratkaisuja, jotka koskevat aseita ja niiden toimimattomaksi tekemistä. Yhteistyö liittyy tähän myös Eurojustin ja Europolin kanssa. johtoaiheena oli todellakin löytää mahdollisuuksia, että miten nykyisiä välineitä voidaan myös käyttää. Huomauttaisin, että tiettyä edistystä saavutettiin, sopimuksia saavutettiin ja ensimmäinen heinäkuuta tulee sitten uusi tiimi Europoliin perustettuna, joka raportoi internet-sisällöistä, jotta nykyisiä voimavaroja voidaan käyttää tehokkaammin Europolin yhteydessä. Olemme suunnitelleet terrorismin torjuntakeskuksen Europolin yhteyteen. Saman aikaan täytyy kyllä myöntää, että ulkomaisten taistelijoiden ilmiö on edelleen yksi suurimmista uhista sisäiselle turvallisuudellemme ja täytyy löytää tavat tämän uhan torjumiseen. Täytyy varmasti arvioida mahdollisuuksia parantaa lainsäädäntöämme, erityisesti tapauksessa, jolloin tavoitteeseen ei päästä muuta kautta. Yksi ala, jossa tällaisia muutoksia tarvitaan, oli laittoman kaupan torjunta ja aseiden toimimattomaksi tekeminen. Neuvosto pyrkii saamaan aikaan lainsäädäntöehdotuksen niin nopeasti kuin mahdollista. Haluaisin huomauttaa, että neuvosto suhtautuu kovin myönteisesti parlamentin toimia kohtaan, jotka koskevat sitä, että päästään eteenpäin matkustajatietojen käsittelyasiassa ja että tällaiselle tietojen käsittelylle saadaan luotua mekanismi. Haluaisin panna merkille, että neuvosto uskoo, että tämä on olennainen väline terrorismin torjunnassa ja kans järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Tarvitsemme tehokasta mekanismia, jossa samaan aikaan kunnioitettaisiin tietosuojavaatimuksia. Suhtaudun kovin myönteisesti avoimeen keskusteluun ja uskon, että pystymme löytämään kompromissin. Ja uskon, että molemmat lainsäätäjät löytävät ratkaisun ja sovun ennen tämän vuoden loppua. Kuten jo mainitsinkin, niin tai kuten mainitsinkin jo tammikuussa, niin täytyy löytää kaikki hyödyt, joita tietojen käsittelystä voidaan saada uhkien torjunnassa mutta terrorismiuhat eivät ole ainoita uhkia EU:ssa. On tehty kovasti töitä viime kuukausien aikana EUn sisäisen turvallisuuden strategian kanssa. Eilen ministerikokouksessa ministerit sopivat kehyksestä sisäisen turvallisuuden strategialle seuraavalle viidelle vuodelle määritellen prioriteetit ja määritellen toimeenpanon ja valvonnan. Päähaasteena on nyt toteuttaa se käytännössä. Sen vuoksi täytyy laatia vaadittavat toimeenpanoasiakirjat. Puheenjohtajakautemme aikana olemme tehneet kovasti työtä jotta päästäisiin sopimukseen Sepolista ja Europolista ja niihin liittyvästä asetuksesta. Sepol-asetuksesta, jos puhutaan, niin kiitos yhteistyön parlamentin kanssa ja Rova Kaalolisilla esittelijänä. Olemme todellakin saavuttaneet edistystä. Mutta uskomme, että olemme hyvin lähellä löytää rakentava sopu. Europol-asetuksessa on vielä avoimia kysymyksiä. Mutta uskon, että kun vuoropuhelua käydään esittelijän kanssa, herra Viesti Meeran kanssa, niin siltä pohjalta on päästävissä seuraavan kauden aikana sopimukseen. Sitten ulkoiset asiat. Ulkoiset tekijät vaikuttavat sisäiseen turvallisuuteen. Koska maahanmuuttovirrat ja sisäinen turvallisuus ovat todellakin riippuvaisia ulkoisista tapahtumista, niin kuten tiedätte oikein hyvin, niin etusijalla meille oli yhteistyö itäisen kumppanuuden maiden kanssa. Tammikuussa, kun oli epävirallinen ministerikokous, niin tavattiin sisäjoukoisasioiden ministereitä, jossa yhteistyön tiivistämisestä keskusteltiin lain käytössä. Puhuttiin myös riippumattomista syyttäjistä ja tuomarikunnasta molemmista asioista. Keskusteltiin myös liittyen korruption torjuntaan. Puheenjohtajakaudella kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että tiivistetään yhteistä va- yhteistyötä valko kanssa maahanmuuttoalalla. Mielellämme voimme panna merkille, että itse asiassa olemme täyttäneet EPn suosituksen vuodelta 2014 ja helmikuulta. Vaikka virallista allekirjoitusta lykättiin teknisistä syistä viime hetkellä, niin yhteinen julkilausuma äh, liikkuvuuskumppanuudesta EUn ja valko välillä on hyväksytty. Hyvät arvoiset jäsenet, puheenjohtajakautemme lähestyy loppuaan. Yhdessä olemme saaneet aika edistystä melkein kaikilla aloilla. Haluan kiittää teitä kaikkia rakentavasta yhteistyöstä ja luottamuksesta tiivissä yhteistyössä pystymme saavuttamaan yhteiset tavoitteemme. Varmistaa Euroopan, jossa perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia noudatetaan. Kiitos. Thank you very much, Minister. And... Kiitos, arvon ministeri. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa ministeri Rasnach. Olkaa hyvä. Honorable members of the European... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo saada olla täällä paikalla täällä tänään kertomassa teille Latvian puheenjohtajakauden aikana tehdystä edistyksestä oikeusalalla. Jatkan puheenvuoroni latvian kielellä. Aion kertoa teille Latvian puheenjohtajakauden päätehtävistä, joista yksi on se, että pyritään päästä trilogissa määriteltyihin tavoitteisiin ja jatkaa työtä neuvostossa, joka on aloitettu Italian kaudella. Olemme työskennelleet kovasti, jotta saisimme aikaiseksi kaikkein parhaimmat tulokset. Ennen kuin annamme puheenjohtajuuden eteenpäin Luxemburille kahden viikon kuluttua ensimmäinen seitsemän. Puheenjohtajakautemme alussa kerron teille Latvian prioriteeteista oikeusalalla. Nämä prioriteetit kuuluvat myös Libe-valiokunnan toimivaltaan. Kysymys on henkilökohtaisen tietoturvan kehittämisestä, siitä, että suojataan paremmin EUn taloudellisia intressejä, vahvistetaan epätyneen syytettyjen oikeuksia rikosoikeudellisissa prosesseissa ja kehitellään edelleen oikeutta kasvulle käsitettä. Koska EU-toimintaohjelmassa tietosuoja on tärkeässä asemassa, Latvian puheenjohtajavaltio asetti sen myöskin yhdeksi pääprioriteetikseen – Yhdessä kollegoidemme kanssa muista jäsenvaltioista olemme ponnistelleet kovasti, jotta saisimme aikaiseksi mahdollisimman hyvän edistyksen näissä kysymyksissä. Ja olemme menestyneet tässä suhteessa. Olemme päässeet sopimukseen neuvotteluiden jälkeen, jotka ovat jatkuneet yli kolme vuotta. jotta voitaisiin toimia tehokkaasti tässä tietosuoja-uudistuksessa. Aloitimme työn yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja puolivuotiskautemme aikana olemme saaneet aikaiseksi hyviä tuloksia. Minulla on kunnia kertoa teille, että 15.6 oikeusasioiden neuvostossa onnistuimme sopimaan yleisesti ottaen asetustekstistä. Tämä mahdollistaa sen, että me pelkästään aloita kolmikantaneuvotteluita Euroopan parlamentin kanssa, vaan se mahdollistaa myös sen, että voimme nyt saada lisäpontta direktiivitekstin loppuun saattamiseksi mahdollisimman nopeasti. Olen kovin kiitollinen Euroopan parlamentille mahdollisuudesta aloittaa trilogineuvottelut jo 24.6. Voimme todeta, että tämän asetuksen hyväksyntä on tärkeä tapahtuma. Olemme siitä ylpeitä ja voimme näin olla tyytyväisiä tulokseen. Kun sitten puhutaan taas EUn taloudellisten etujen suojaamisesta, niin niiden suhteen Latvia puheenjohtajavaltio on asetan prioriteettikseen asetuksen, jonka avulla luodaan Euroopan yleinen syyttäjävirasto. Olemme jatkaneet edellisen, edellisten puheenjohtajavaltioiden aloittamaa työtä ja olemme vieneet päätökseen työn, joka koskee perusperiaatteita, jotka löytyvät näistä ensimmäistä 16 asetuksen artiklasta. Puheenjohtajakautemme aivan alussa käynnistimme intensiiviset keskustelut aiemmista ratkaisemattomista kysymyksistä ja maaliskuun neuvoston kokouksessa keskustelimme esimerkiksi siitä, millä tavalla tuo yleisöjohtajavirasto luotaisi, mitkä sen tehtävät olisi, mikä sen rakenne olisi, minkälainen menettely otetaan käyttöön julkisen syyttäjän palkkaamisesta. Vaikka kysymykset ovatkin erittäin monimutkaisia, olemme onnistuneet edistymään merkittävästi, mutta samalla on tietysti paljon työtä tehtävänä. Ja Euroopan julkisen syyttäjän luominen on yksi kaikkein tärkeimmistä tehtävistä myös Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Lisää vielä näiden ähm, Euroopan unionin etujen suojaamisesta olemme työstäneet kovasti sitä, että on hyödynnetty rikosoikeudellista lainsäädäntöä Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisessa niin sanottu PIF-asetus. Ähm, ja Esimerkiksi ALV-petoksista on keskusteltu voimakkaasti. Se on erittäin tärkeää myös parlamentille, komissiolle ja neuvostolle. Olemme työstäneet myös Eurojust-säännöstöä, jonka tavoitteena on lisätä Eurojustin tehokkuutta ottamalla käyttöön uusi hallintomalli ja parantamalla sen operationaalista tehokkuutta yhtenäisen määritelmän avulla, joka koskee kansallisia edustajia ja niiden asemaa. Latvian valtion tavoitteena on ollut päästä yleiseen sopimukseen maaliskuun, sopim- maaliskuun neuvoston kokouksessa. Näin tehtiinkin. Toinen tärkeä kysymys koski sitä, että on vahvistettu parannettu epäiltyjen syytettyjen henkilöiden asemaa rikosoikeudessa prosessissa. Ensimmäinen lainsäädännön osa, li, osa tässä prosessioikeudessa paketissa koski ö, ähm, oikeusapua, jossa tavoitteena on asettaa vähimmäisstandardit, kun puhutaan epäiltyjen ja syytettyjen oikeu, mahdollisuuksista saada oikeusapua rikosoikeudellisissa menettelyissä. Pitkän keskustelun jälkeen asiantuntijatasolla niin pääsimme sopimuksen tästä asiasta 13.3. pidetyssä osa neuvoston kokouksessa. Nämä kaksi muuta prosessioikeudesta kysymystä, direktiivi, joka koskee lapsia rikosoikeudessa menettelyssä ja syyttömyysolettamaa niiden suhteen Latvian puheenjohtajavaltio on ryhtynyt keskusteluihin Euroopan parlamentin kanssa ja asiantuntijat ovat työstäneet eh, tehokkaasti tätä asiaa, jotta mahdollisimman nopeasti päästäisiin näiden kahden lainsäädännön osion hyväksymiseen. Samalla haluaisin painottaa sitä, että me emme saa viivyttää tämän kysymyksen hyväksymistä, varsinkin kun kysymys on suojasta, jota tarjotaan las, lapsille – sillä lapset ovat yksi kaikkein haavoittuvimmista yhteiskunnasta ryhmistä. Lopuksi haluaisin myös lämpimästi kiittää joukkiotani, joka oli kovin energinen, taitava ja jolla oli paljon tietoa. Haluaisin myös kiittää live-valiokunnan jäseniä heidän tuestaan ja luottamuksesta on ollut todella miellyttävä työskennellä näiden asioiden parissa teidän ne viimeisen kuuden kuukauden Kiitos hyvästä työstä. Nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ensin koordinaattorit, mikäli haluat puhua. Birgit Sippel ensimmäisenä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista, kuinka paljon arvostan sitä, mitä herra Koslowski sanoi maahanmuutosta. Meidän täytyy tehdä työtä kaikkien osatekijöiden suhteen. Tällä hetkellä, kun tarkastellaan yleistä keskustelua, sillä lähinnä on kes- keskitytty maahanmuuttajien ja rikollisten maahanmuuttajien tai toimiin ja eri leirien luomisesta on puhuttu, tietää mitä tämä tarkoittaisi kolmansissa maissa. Joten tällä hetkellä Euroopan unionissa on siellä mieliala, että maahanmuuttaja ei haluta. Se, että neuvosto ei pystynyt löytämään aikaan päätöstä, joka liittyi maahanmuuttajien jakokaavaan, on tässä myöskin taustalla. En tiedä, voitteko tai haluatteko vastata tähän kysymykseen, jonka nyt esitän. Mitkä olivat ne jäsenvaltiot, jotka tukivat selkeästi ajatusta jakaa maahanmuuttajat maiden kesken? Ja voitteko kertoa, kuinka moni jäsenvaltio kannatti maahanmuuttajien jakoa jäsenvaltioiden kesken ja asuttamista muihin jäsenvaltioihin? Ma- laillisesta maahanmuutosta olen samaa mieltä. Me todellakin tarvitsemme sitä. Monet jäsenvaltiot ja loppujen lopuksi kaikki jäsenvaltiot tarvitsevat maahanmuuttajia Saksassa on, meillä on 300 000 maahanmuuttajaa, jotka tarvitaan ensi vuonna töihin. Tällä hetkellä ei ole eurooppalaista säännöstä, joka liittyisi laisen maahanmuuttoon sinisen kortin lisäksi. Maahanmuuttajia tarvitaan ja myöskin monia päteviä maahanmuuttajia tarvittaisiin suurimmillekin aloille. Onko suuri jäsenvaltioita halukkuutta tehdä yhteistyötä tässä? Tämä on tärkeää talouden kannalta. Tietosuojasta sitten. Voisi esittää kysymyksen oikeusministerille. Mikä te voisitte varmistaa, että saataisiin aikaan direktiivi lokakuuhun mennessä viimeistään? Niin totesin, että tietosuojapaketti parlamentille on erittäin tärkeä asia. Onko mahdollista, että tämä onnistuu? Rikosoikeudelliset takuut. Tiedän, että hyvin paljon työtä tämän suhteen on tehty. Ja toivon todellakin, että teidän puheenjohtajakaudellanne aikaan saatu edistys johtaa siihen, että ensi kaudella saadaan päätökseen syyttämys, olettamus ja oikeudellisia takuita koskeva paketti. Itsekin haluaisin esittää kysymyksen. Tässä ensin kysymyksen. Jatkan hieman siitä, mitä Birgit Sippeli juuri sanoi. Kosovskiselle tämän kohdistan neuvosto ja se, että sille saatu aikaan sopua, on kysymykseni aihe. Hän kysyi, mistä maista oli kyse. Voisinko minä nyt kysyä, nyt kun otetaan huomioon, että mitään sopimusta oli syntynyt, ja kovinsaari Paulus oli suhteellisen vähäsanainen kommenteissaan. Mikä todennäköisyys teidän nähdäkseni on, nyt kun puheenjohtajakautenne päätös hämöttää, että kesä-heinäkuussa saataisiin aikaan sopimus. Toivotako, että sopimus syntyy? Voitako kertoa näkemyksenne asiasta? Kenties ette voi kertoa, mikä näkemyksenne on, mutta miten te uskotte Italian Kreikan voivan toimia suurten paineiden alla, mikäli sopimusta ei synny? Koska selvästikään solidaarisuutta ei haluta osoittaa tässä tilanteessa. Ja toinen seikka Tämä liittyy myöskin toiseen kysymykseen. Ja sitten ECR-ryhmästä herra Kölkhoppu seuraavana. Sir Chairman, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ja voisinko onnitella puheenjohtaja maata työstään? Heillä on kirjat riittänyt todellakin omista tiedoista, niin tiedän, että monilla aloilla, tällä nimenomaisella alallakin, on itse asiassa saavutettu valtavasti puheenjohtajakaudella, mutta pari täsmällisempää kysymystä, jos sopii. No ensinnäkin, kun otetaan huomioon, että nyt on tilanne, jossa jäsenvaltiot näyttävät tappelevan keskenään, siitä, kun nämä etulinjan valtiot eh, uhkaavat, että peruttavat viisumeita, jos eh, muut jäsenvaltiot eivät tee yhteistyötä uudelleen sijoittamisasiassa. Uskoiko puheenjohtajamaa, että että komission omaksuma lähestymistapa mukaan lukien nämä pakolliset järjestelyt olisi oikeasti saavutettavissa, ja jos niin, niin missä määrin uskotte, että miten tämä, millaisessa aikataulussa tämä voisi toteutua? Tämä nimenomaan asia minä kovasti huolestuttaa tällä hetkellä. Toiseksi, onko puheenjohtajamaa sitä mieltä, että nämä älykkäät rajat, jotka mainittiin, niin pidättekö pakettia itse asiassa hyvin tärkeänä osatekijänä uutta EUn viisumiehdotusta. Eli kun ajatellaan, että jotkut ajattelevat, että tämä laajentaisi alkuperäisen ehdotuksen soveltamisalla, Tietystikin olen kovasti sillä kannalla, olen se aiemminkin, en tiedä miten te, että taloudellinen maahanmuutto, turvapaikka-asiat ovat tietysti asioita, joihin täytyy olla myötämieltä tietysti, mutta niitä täytyy pitää erillisinä asioina. Mitkä ovat neuvoston kannat siihen, että käytettäisiin laajempaa kirjoa hallinnollisia välineitä, jotta voidaan käsitellä näiden osatekijöiden eroja. Ehkäpä tässä yhteydessä kiittäisin myös puheenjohtajaa tuesta ja kun minä olin esittelijänä EU-PNR-asiassa, se tietysti prosessi jatkuu, mutta olen kiitollinen äh, tarjotusta tuesta. Ja sitten kysyisin vielä Europolin kehittämisestä. Siellä terrorismin torjuntayksikkö. Mikä on kantanne tähän, kun otetaan huomioon arkaluontoiset herkät asiat, liittyen EUn ja kansallisten toimivaltuuksien väliseen suhteeseen tällä nimenomaisella alalla. Thank you. And... Kiitoksia. Alderyhmän nimissä Cecilia Wikström, ole hyvä. Chair, dear minister. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät ministerit. Haluaisin onnitella teitä tästä ensimmäisestä puheenjohtajakaudestanne, joka kohta on päättynyt. Nämä ovat olleet kuukausilla on pitänyt tehdä paljon töitä. Erityisesti koetaan huomioon terroristi-iskut puheenjohtajakauten alussa. Hienosti hoidettu homma siis ja kiitoksia myös näistä esityksistä tänään. Minulla on kyllä ehdottomasti kysyttävää teiltä. Olen tehnyt läheistä yhteistyötä kanssanne näissä opiskelijakysymyksissä ja olen johtunut siitä, että olemme kyenneet ryhtymään neuvotteluihin ja saaneet vietyä kolme trilogia loppuun, mutta valitan kovasti sitä, ettemme ole saaneet aikaiseksi merkittävämpää poliittista edistystä tässä asiassa. Ja tässä on niin paljon avoimia kysymyksiä, joita tarvitsee ratkaista. Mutta kiitoksia siitä, että yrititte kuitenkin. Näiden viime viikkojen ajan toivon, että teillä on riittävästi rohkeutta myös kertoa muille jäsenvaltioille, että nyt täytyy mennä eteenpäin, jos halutaan saada aikaiseksi kilpailukyky ja olla houkuttelevia kaikkein parhaille tutkijoille ja opiskelijoille, joita niin kovasti tarvitsemme tällä mantereella, jotta voisimme tulevaisuudessakin menestyä. Toivon, että jos me olemme kaikki todella vakavissamme, niin asiaa viedään eteenpäin. Se olisi teidän perintönne tulevalle Luxemburgin puheenjohtajavaltiolle. Kun taas puhutaan tätä Välimeren traagisesta tilanteesta, komissio on ehdottanut kunnianhimoista ohjelmaa, jossa on konkreettisia toimenpiteitä. Me tästä täällä parlamentissa olemme selkeästi esittäneet päätöslauselmassa huhtikuussa sen, mihin poliittisesti haluamme mennä. Eli kaksi toimielintä on täysin vakuuttuneita siitä, että se mitä tarvitaan on vastuunjako. Olisipa kiva, että puhuttaisiin vastuunjaosta eikä taakanjaosta enää, koska tässä nyt ihmiset eivät ole mitään taakkoja. Ja jos asiat voisivat mennä eteenpäin tässä hengessä, niin olisi oikein hyvä. Olemme saavuttaneet paljon, mutta edistystä täytyy saada aikaiseksi myös nyt jäsenvaltion puolella. Euroopan jäsenvaltioiden alustava lähestymistapa ei suinkaan ole ollut positiivinen, lievästi sanottuna täysin päinvastoin. Jopa tänä päivänä nähdään kahdenvälisiä konflikteja ruokittavan jäsenvaltioiden välillä, jotka uhkaavat rajojensa sulkemisella ja toimivansa yhä rajoittavammin. Toivottavasti käytätte nämä puheenjohtajakautenne loput päivät näiden keskusteluiden ratkaisemiseen ja varmistaudutte siitä, että lopulta voidaan nyt ottaa käyttöön konkreettisia toimenpiteitä, ei pelkästään puhumalla ja puhumalla. Paljon puhutaan sunnuntaisin, mutta maanantai-aamuna nähdään aivan päinvastaista jäsenvaltiossa. Ja itse asiassa palaan siihen, mitä Virgit totesi, eli että me haluaisimme tietää, mitä he sanovat, jotta mekin voisimme sitten olla lobbareita. Dublinin säännöstöstä, josta minä olen myös esittelijänä. Tämä on ihan vesiselvä asia. Meillä on oikeuden mm, päätös siitä, millä tavalla tulee alaikäisiä kohdella. Ja kysymys on vain siitä, että yksi osa yhdestä artiklasta transponoidaan jäsenvaltiossa. Tällä hetkellä nyt tästä tehdään aivan valtava asia. Pyritään löytämään vaihtoehtoisia tulkintoja Siinä ei ole minkäännäköistä substanssia. Tässä talossa minulla on täysi tuki sille. Mitään tarkistuksia mennyt tähän suuntaan. Ja teidän on nyt vain nielastava tämä. Ja vietävä viesti eteenpäin muille. Tietosuojasta tietysti me kannatamme aikaiseksi saatua edistystä ja odotamme kunnianhimoista lopputulosta koko paketista. Emmekä hyväksy minkäännäköisiä säännöksiä, jotka alittavat vuoden 1995 direktiivin. Mikä teidän mielestänne edistys on? On tietysti oleellisessa asemassa. Ja viimeinen kysymys, joka minulla on teille, koskee perusoikeuksia, varsinkin Unkarin tilannetta. Parlamentti hyväksyi aivan selkeän päästöslausuma viime viikolla, jossa se valittelee sitä, että neuvosto ei suinkaan toimi niiden huolestuttavien kehityskulkujen aikana, joita Unkarissa tapahtui teidän puheenjohtajakaudellanne. Ähm, kuolemanrangaistus on jälleen tulossa esille ja äh, maahanmuuttajia syrjitään. Lisäksi huhu kertoo, että ei tästä ole kertaakaan keskustelua. Onko se totta? Ja jos on, niin miten oikein voitte antaa perustelut sille, että vuoropuhelua ei käydä? Haluaisin vielä tietää, mikä teidän näkemyksenne on siitä, miten voidaan käyttää sellainen mekanismi, joka avulla voidaan varmistaa Kööpenhaminan kriteerien täytäntöönpane. Se olisi mielenkiintoista kuulla. Kiitoksia. Ja yrittäkääpä nauttia puheenjohtajakautenne viimeisistä viikoista. Thank you, Cecilia. You spoke for almost the same... Kiitoksia. Tässä meni melkein yhtä paljon aikaa kuin oikeusministerin puheenvuoroon. Mutta tämä oli oikein hyvä puheenvuoro. Tämä oli hyvin, hyvin tyhjentävä puheenvuoro. Minähän kehuin. Tämä oli kyllä ihan kehu. No, no, I'm... Kommenttelemaan mikrofonia. Oh, you mean your trilogue? Ai, tarkoitatko sinä kolmikantainen keskusteluita? Ei tämä ollut äh, mitään kettuilua, tämä oli ihan vain kehu. Hyvät kollegat, äh, ei nyt pitäisi tässä kommentoida ihmisten puheenvuoroja. Cornelia Ernst sitten kuiryhmän nimessä ja puhu ihan rauhassa. Täällä on niin vähän jäseniä, että annan kollegoille pitempiä puheenvuoroja. Ole hyvä, Cornelia. Kiitoksia, Claude. Ensinnäkin kiitoksia kummankin ministerin puheenvuoroista. Tiedämme hyvin, että puolitoiskaudella ei ollut helppoa saada asioita videttyä, vietyä eteenpäin. Jotkut olivat ja pitkään jumissa nämä jotkut asiat. Ja kaikkia ei voi miellyttää että parlamentin puoltakin on tullut kritiikkiä, etenkin meidänkin valiokunnasta, maahanmuuttoagendasta. En nyt mä voi sanoa, en tässä toki voi sanoa, että se olisi suuri menestys. Se on hyvinkin puutteellinen. Osa jäsenvaltioita mukaan ottuna teidän puheenjohtajamaanne Latvi, Latvia sanoista pitäen, että maahanmuuttajien jako tai pakolaisten jako ja se on teidän kesken on ongelmallinen mutta muita seikkoja tässä tuetaan. Nyt sanotaan, että sen pitäisi, se onkin vapaaehtoinen. Eilen kuulin, että siitä tulee vapaaehtoinen järjestelmä. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa maahanmuuttoagenda? Me olemme hyvinkin paljon osoittaneet kritiikkiä sen suhteen. Ja kun tarkastellaan keskustelua, pelkään pahoin, että mitään suuren luokan päätöksiä ei ole tulossa. Hyvin voimakkaasti on kritisoineet kautta koko ryhmä kentän on, tapailla on suhtauduttu näihin ajatuksiin tuhota laitamme maahanmuut laitamme maahantokuljettajalta että Tässä ei YK mandaatti ja haluaisinkin tietää, mikä teillä nyt on. Aiotaanko ne ampua ilmasta käsin? Tämä olisi minun nähdäkseni väärä tapa toimia. Mielelläni haluaisin kuulla teidän kantanne myöskin sen osalta, mikä tilanne neuvoston puolella on tämän aiheen suhteen. Kuulisi mielelläni myöskin sen, kuinka te omassa maassanne olette käyneet keskustelua siitä, miten teidän maanakaan ei tue montakaan kohtaa maahanmuuttoagendassa. Ja tiedätte myöskin, että parlamentti on hyvin kriittinen skeptisesti suhtautunut siihen, että kartuumin prosessi on sellainen, että Sudan ja muuta rikollisvaltiota ja rikollishallitukset voivat neuvotella sopimuksista laittavan maahanmuuton taistelun nimissä, torjunnan nimissä. Minusta tämä on hyvin ikävä asia. Italian hallitus on joutunut huomiokohteeksi ja neuvoston puolesta on vaatinut, että Dublinin sopimusta muutettaisiin. Italia ja sattumaisi myöskin Kreikka ovat hyvin epäileväisiä sen suhteen, että Dublin-järjestelmää voitaisiin toteuttaa vanhaan malliin. Onko kertaakaan puhuttu laillisesta maahanmuutosta, laillisesta maahanmuuttoväylystä Eurooppaa kohti? Onko tästä puhuttu? Ja onko puhuttu humanitaarisista viisumeista esimerkiksi? Onko mitään keskustalaisesta maahanmuutosta meneillään vai eikö täällä ole mitään merkitystä? Onko tarkoituksenakin vain upottaa näitä aluksia? Tästäkö nyt vain puhutaan? Ja siitä, pidetäänkö Dublin sopimuksessa vai ei? Se siis on vielä konkreettinen kysymys. Haluan nyt kertoa kaiken vastauksen tähän tärkeään kysymykseeni. Kreikka, Kreikan uusi hallitus haluaa muuttaa maahanmuuttopolitiikkaa. Annan tästä esimerkin. Vankilat esimerkiksi, joihin majoitetaan suuri määrä maahanmuuttajia. Nämä vankilat täytyy sulkea, tehdä suljettuja keskuksia, mutta ne on rakennettu EUn varoilla, ja me tiedämme, että Kreikan hallitus voi tehdä sen vaatimuksen, että että äh, näiden rakentamisesta kuut maksetaan välittömästi. Tietenkin voitaisiin vaatia, että nämä varat maksettaisiin välittömästi takaisin, jotka on tähän tarkoitukseen. Ja maahanmuuttokysymystä kun on kyse, oletko kaikki jäsenvaltiot vain jotkut maata tässä olleet hankalia, mukaan Kreikka? Tietosuojasta olen iloinen, että jotakin saatiin aikaan tämän suhteen 15. kesäkuuta. Oli aika nyt se on ohitse ja sanottiin, että siihen mennessä saataisiin peruslinjaus valmiiksi. Hienoa, että näin tasoituu, mutta ongelmani on tässä direktiivillä nyt tämän huolestunut siitä. Kyse on kokonaista paketista. Millä ne kuulisin, mikä tilanne nyt on direktiivin osalta? Minillään kenties muutama sana tästäkin olisi tervetullut. Ja vielä viimeisenä asiana Asia, jota ette maininneet, että NSA-tapaus ja koko tämä kysymys, joka liittyy vakoiluun, EUn kansalaisten vakoiluun. Kyse taustalla ei pelkästään NSA, vaan muut tiedustelupalvelut ovat tässä samassa juonessa mukana, eurooppalaiset tiedustelupalvelut. Onko teillä minkäänlaista raporttia tästä yhdeltä vaalikaudelta? Onko mitään kertomusta tästä? Kysyisinkin, mi, mitä, miksi, mitä johtopäätöksiä ei ole saatu neuvostolta tämän osalta? NSA-kertomus. Ja nyt sen jälkeen on saatu myöskin jotakin päätösasemia. Mutta periaatteessa sisältöä on käsitelty ikään niin kuin mitä ne olisi tapahtunutkaan. Joten mielelläni, mielelläni kuulisin, miten tästä on puhuttu neuvostossa vai onko puhuttu. Thank you, Cornelia. And... Kiitos Cornelia. Ja sitten vielä viimeisenä Judith Sargentini. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Katsoin eilisen lehdistötilaisuuden iltapäivällä. Sisäministeri siis eilen sanoitte, että puhuitte kollegeiden kanssa, kollegojen kanssa viisi tuntia, tänään se oli kuusi tuntia sitten. No pitkät keskustelut, mutta tulos huono. Olen siis kovasti pettynyt, koska tässä talossa olemme keskustelleet maahanmuutosta ja turvapaikoista yhä uudelleen. Ja kun Aframopouluksen kanssa puhuttiin, hän sanoi, että olkaa kärsivällisiä. Hän haluaa edistystä, hän todellakin yrittää, mutta hän täytyy ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat vaikeuksissa. siis sopeuttaakseen lähestymistapaansa. Siis nämä ovat minun sanani, en nyt tiedä miten innokkaasti komissio ja sen todellakin haluaa edetä rohkeasti, mutta näin minä sen tulkitsin. Ja nyt on vähän outo nähdä, että kun Eurooppa on ikääntyvä yhteiskunta, niin käsittelemme konflikteja rajoilla. Siis kun tulee poliittisia turvapaikanhakijoita, todella tarvitsevat turvaa. Ja sitten käyttävät, on myös sellaisia, jotka käyttävät, yrittävät saada turvapaikanhakijan aseman, kun muuta ei ole saatavilla. Ja 40 000 ihmistä, jotka ovat jo Euroopassa, ja otetaan 20 000 UNHCR-leireiltä muualta maailmasta. Ja eikä edes puhuta siitä, mikä on siis ikääntyvän väestön työperäinen maahanmuutto, jos sitä ei voida tehdä ja jos ajatellaan, että kun tehdään laittoman maahanmuuton torjunnan ehdotuksia ilman, että keskusteltaan laillisista reiteistä Eurooppaan, niin nähdään, että paperittomien työntekijöiden määrä lisääntyy. Ja nähdään huonojen tilanteiden kasvu, koska he tekevät työtä alle markkinahintojen kauheessa olosuhteissa, mikä on paha heille ja meille. On outoa, että meidän täytyy polvillamme pyytää, että 28 jäsenvaltiota toimisivat vastuullisesti Euroopassa. Se kamalasti minua ärsyttää. Jos voin tehdä yhteenvedon teidän puolesta vuodestanne, niin on ollut hidasta, eikä ole ymmärretty, miten syvällä kriisissä olemme tällä hetkellä. No, Viimeinen pieni kysymykseni. Te puhuitte Amberlight-prosessista. Todellakin haluaisin nyt nähdä siitä raportteja, koska mielestäni tätä parlamenttia siitä aiheesta ei mielestäni ole hyvin informoitu. Kiitos. Katerina Kinici, Katerina Kinici pyysi puheenvuoroa. Sitä ennen haluaisin sanoa muutaman seikan. Kun me sanomme asioita puheenjohtajakauden työstä, tämän kokemuksen vuodesta 1999 eteenpäin. Useinkin puhumme jäsenvaltioidesta, niiden avoimuuden puutteesta, edistyksen puutteesta. Siellä on pieni ryhmä ihmisiä, jotka eivät välttämättä halua tehdä asioita tai jotkut haluavat tästä tapauksessa eivät halua. Ja tämä on erittäin epätransparenttia toimintaa. Birgit Sippeli esitti kysymyksen muun muassa sen osalta, mitä tiistaina tapahtui. Kuka sanoi mitä? Huolimatta siitä, mikä poliittinen näkemys on. Haluamme tietää. Haluamme tietää, mitkä jäsenvaltiot sanovat mitäkin, ja kansalaisetkin peräänkuuluttavat tai penävät tätä samaa asiaa. Puheenjohtajamaan täytyy voida tilaisuuksissa kertoa tästä. Minulta on kysytty asiaa. Esimerkiksi mitä minun jäsenvaltioni sanoi, ja tilanne on hyvin hankala, koska tässä joutuu toimimaan diplomaattisesti, ja samalla täytyy toimia hallinnon edustajana Sargentini totesi, että tämä ei etene riittävän nopeasti tämä Amber Light-hanke. Ja meillä pitäisi olla kuitenkin pysyvä neuvosto ja sitten myöskin kuusi, ku, kuuden kuukauden välein vaihtuva puheenjohtaja valtio. Voin mennä epävirallisiin neuvoston kokouksiin, mutta en virallisiin. Jälleen kerran tämä on äärimmäisen turhauttavaa ja erittäin kummallinen tilanne, jossa parlamentti tässä on. Mainitsin tämän. En voi nyt mennä eilisen neuvoston kokoukseen, mutta voin mennä kyllä epäviralliseen neuvoston kokoukseen. O, tässä vain niin B-listalla ja haluaisin olla A-listalla. Puheenjohtajamaan toimista, kun puhutaan, niin aina törmätään tähän samaan. Katriina ja sitten ministerit vastaavat. Sì, grazie, grazie Presidente per questo ulteriore spazio che mi viene dato. E... Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja siitä, että saan puheenvuoron. Haluaisin kiittää valtiota tehdystä työstä kolmikantaneuvotteluissa. Ja tämä on ollut hyvä työtä on saatu aikaiseksi merkittäviä tuloksia vaikeista aiheista. Kyseessä on, ovat olleet monimutkaista asioita kompromissin löytäminen vaikeuttaa, joten vielä kerran haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota siitä. Vähemmistökysymyksessä haluaisin painottaa toista asiaa. Tässä puhutaan yksimatkustavista ulkomaalaisista alaikäisistä, varsinkin siis maahanmuuttajista. Ja minusta tässä suhteessa tulisi tehdä enemmän. Meidän tulisi kerätä lisää tietoa näistä nuorista ihmisistä. Hyvin usein nimittäin käy niin, että kun he pääsevät me he häviävät ja voivat joutua esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi. Heitä saatetaan hyväksikäyttää seksuaalisesti, heitä voidaan käyttää työvoimana tai huumekurireina tai huumausainekauppiaina. He saattavat olla myös mukana terroristiverkostoissa. Joten haluaisin tietää, että tänä lyhyen aikana, joka teillä on, haluaisin pyytää teitä ottamaan tämä asia esille, keskustelemaan siitä, millä tavalla voidaan valvoa näitä nuoria alaikäisiä, miten voidaan saada tietoa heistä, jotta he eivät häviä kuin tuhka tuuleen. useimmat nyt ovat täällä nämä kysymykset esittäneet ja puhun siitä syystä hyvin lyhyesti, mutta tärkeä aihe koski eurooppalaisia julkisia hankintoja. Mitä näkymiä on sen suhteen, että saadaan aikaiseksi jonkun verran edistystä tässä suhteessa. Ja toinen tärkeä kysymys koskee näitä älykkäitä rajoja. Asia mainittiin ja mietin vain sitä, että onkohan kustannushyötylaskelmia tehty. Kustannukset ovat nimittäin korkeat ja kykenemme te, kykenemmekö teknisesti täytäntöön panemaan äh, näitä älykkäitä rajoja tehokkaasti. Toinenkin asia, joka on tärkeä, koskee iälle maahanmuuttoa. Monet kollegat ovat näitä kommentoineet, joten kun ollaan vain samaa mieltä. Itse tulen Sisiliasta. Ja siellä nähdään, mikä dramaattinen vaikutus epätoivoisilla ihmisillä on, jotka joutuvat ylittämään Välimeren. Heitä täytyy pelastaa meristämme. Ja hyvin usein nähdään, miten he myös hukkuvat. Olemme siis nähneet tätä draamaa kovasti ja tiedän, että paljon on tehty, mutta haluaisin painottaa yhtä asiaa. Järjestäytyneessä rikollisuudessa rikolliset nimenomaan hyötyvät tästä tilanteesta ja saavat valtavasti rahaa ihmiskaupasta. Mitä voidaan vielä tehdä? Minä täytyy nimenomaan vedota tähän. Kaikki nämä ongelman eri on tänään mainittu, mutta asia on aivan valtava suuri. Mr. Jackie, just 30 seconds. Jackie, mutta vain puoli minuuttia. Nyt täytyy sitten päättää puhelista tähän hyvin, hyvin lyhyesti vielä, ole hyvä. Älykurkkysynön siipen niin kiit muuta tuota karukermuun. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin vain pari lausetta sanoa. Yhdyn siihen kritiikkiin, jotta kollegani täällä esittivät. Toden totta. Nyt on kerta kaikkien epäonnistuttu maahanmuuttokysymysten hoidossa. En ole kuitenkaan samoita kaikista kritiikistä, jota on kohdistettu maahan suuntaan. Euroopan unioni ei ole toiminut riittävän nopeasti, mutta kyse on lähinnä Euroopan unionin instituutioista rakenteesta, joka on tässä syypäänä. Parlamentikin pitäisi olla aktiivisempi näissä kysymyksissä mukaan luottuna libe valiokunnan Maahanmuuttokysymystä ei voida ratkaista Euroopan unionin sisällä, kun on kyse pois Afrikasta ja lä- Lähi-idästä. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin myöskin siellä suunnalla. Suen. Totesin vain, että viimeisessä kuusi kuukautta olen voinut tehdä erilaista yhteistyötä teidän kummankin kanssa kolmikantaneuvotteluissa kuten Wikström ja Katrin totesivat, että on havaittu, kuinka pieni puheenjohtajamaa voi toimia hyvin tehokkaasti. Kiukku, jota on kohdistettu tai kohdistajan jäsenvaltioita kohtaan, toistuu näissä keskusteluissa aina puolen vuoden välein. Hyvät kollegat, teillä on nyt kohtuullisen paljon aikaa vastaajien kysymyksiin, joten voitteko nyt vastata. Ministeri Koslovskis voi kenties aloittaa, ehkä tässä järjestyksessä. Olkaapa hyvä. Ja paldies par uzdotajiem jautājumiem. Niin, kiitos kovasti. Kiitos kysymyksistä. Useimmat kysymykset liittyivät maahanmuutto-ongelmiin, joita kohtaamme nykyään. Yritän vastata yleisellä tasolla, koska jokainen kysymys kosketteli maahanmuuttoa. No ihan täsmällisesti ottaen en nyt katsonut kelloa. Enkä nyt tiedä, oliko se nyt viisi vai kuusi tuntia. Komission ehdotukset siis esitettiin 13. toukokuuta. Ensimmäiset ministeritason keskustelut järjestettiin, siis johon kaikki jäsenvaltiot osallistuivat. Ulkosuhteenhallinnon kumppanit myös siellä, joten laajaperäisiä keskusteluja oli. Ongelma on kolmenlainen lyhyen aikavälin ratkaisut, keskipitkä aikaväli ja pitkä aikaväli. Alussa joku mainitsi alukset ja salakuljettajien torjunnan. Salakuljetuksen torjunta ei tarkoita, että hukuttaisimme aluksia, joissa on maahanmuuttajia – mutta tietysti nämä alukset haluttaisiin tuhota ennen kuin nämä ihmisperät nousevat laivaan. Tämä on kovin hankala ongelma turvallisuuden kannalta, mutta ei tätä voi jättää huomiota, koska tästä on tullut myös hyvin houkuttelevaa liiketoiminta. Ja salakuljettajat ansaitsevat miljoonia. Ja ongelma vain kasvaa jos puhumme kolmansista maista ja yhteistyöstä niiden kanssa, niin siinä olemme vakuuttuneita, että ilman tällaista yhteistyötä nämä maahanmuuttovirrat vain kasvavat. Ja kun tietää, että miten monet ihmiset ovat valmiita lähtemään vaarallisille matkoille, niin siis täytyy puhua miljoonista ihmisistä. Ja juuri sen vuoksi meillä on myös pitkän aikavälin suunnitelmia, jotta jollakin tavalla löydettäisiin tasapaino. Ja tilanne voisi normalisoitua niissä maissa, joista pakoon lähdetään. Sitten neuvoston kannoista voin tunnustaa, että yleisesti ottaen ohjelmalle on tukea – mutta en nyt voi kertoa teille, että mitä tarkalleen ottaen kukin maa sanoi. Tietysti voitte kääntyä oman hallituksenne puoleen ja kysyä heiltä, että mitä ovat sanoneet. Mutta voin tunnustaa, että oli keskustelua siitä, että pitäisikö olla pakollinen lähestymistapa vai valinnainen. Ja muistakin nyansseista keskusteltiin. miten tämä jako, laskukaava, muotoilu ja niin edelleen. Mutta muistuttaisin, että keskustelu järjestettiin viipymättä. Ja halutaan päästä lähemmäs tilannetta, jolloin solidaarisuusperiaatte vihdoinkin noudatetaan ja komissiokin ajaa asiaa kovasti. Ja kyllä uskoakseni kompromissiin päästään nyt lähikuukausina. Erityisesti siitä, että miten painetta voidaan lieventää tässä niin kutsutussa etulinjan maissa. Ja kuten jo mainitsin, prosessi on kattava, enkä haluaisi siis keskittyä vain yhteen osatekijään. No Latviakin mainittiin. No tuota puheenjohtajamaana emme ole mitenkään lykänneet näitä keskusteluja. Olemme tehneet yhteenvedon kannoista, olleet aloitteen tekijänä keskusteluissa. Ja puheenjohtajahan siirtyy Luxemburgille piakkoin. Ja tiedän, että asia tulee jälleen käsittelyyn piankin. terrorismin torjuntayksikkö Europolissa. Siellä tarkoituksena on koordinoida tietojen vaihtoa ja sitä, että käytettävissä olevaa tietoa käytetään tehokkaammin, koska sikäli kun tiedämme, niin Ranskan terroristihyökkäykset ja Tanskassakin liittyivät siihen, että käytettiin laittomia aseita. Ja sen vuoksi uskomme, että Europolin käytössä olevat tiedot voivat olla kovasti hyödyksi. Niin maksimitulosta ei ole saavutettu. Mutta alalla on kyllä saatu edistystä. No Sepolista ja Europolista ja niiden asetuksesta. Olemme tehneet kaiken mahdollisen, jotta aloilla päästään eteenpäin. Sitten Dublin-järjestelmä. Ja sen mahdolliset muutokset. Neuvostossa asiasta keskusteltiin. Ja odotamme nyky, nyt sitten komission ehdotusta. Ja voin jälleen vakuuttaa, että kaikista muuttoasioista palauttamispolitiikka mukaan lukien, työlounalla keskusteltiin siitä. Ämpölaitista tuli kysymys ja tietojen saatavuudesta. Voi vain toistaa, 28 jäsenvaltiota osallistuivat 55 lentokentältä tietoja ja oli sellaisia huolia, että todennäköisesti viisumisääntöjen rikkojat saataisiin kiinni tai jotain sellaista, mutta ketään ei pidätetty. No siinä lyhyesti sanottuna kaikki, joten puheenvuoron saanut kollega. Yes, please, Minister, please go ahead. Olkaa hyvä, herra ministeri. Joko kollegoita on lähettänyt tekstiviestin ja pyytänyt kovasti anteeksi sitä, että heillä oli vaikeuksia tänään päästä paikalle matkajärjestelyiden vuoksi. He pyysivät minua toimittamaan teille pahoittelunsa siitä, että eivät päässeet paikalle. Sain tekstiviestejä heiltä. Tiedän, että jotkut heistä ovat tehneet teidän kanssanne työtä kolminkataneuvottelujen yhteydessä ja muutenkin. Olisin toimittaa teille nämä terveiset, että tänään on suhteellisen vähän jäseniä päässyt paikalle. Pahoittelut siitä. Mutta vain muutama minuutti, olkaa hyvä. Deputaat, jautajamien Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin kiittää jäseniä heidän esittämistään kysymyksistä. Tietystikin parlamentille on tärkeää saada tietoa edistyksestä direktiivin edistymisen osalta. Tieto on puutteellista ja käytän nyt tilaisuutta hyväkseni ja kerron teille tästä asiasta lisää. Birgitta Sipel esitti kysymyksen tullaanko direktiivi hyväksymään lokakuussa. Totesin, että 24. päivä kesäkuuta tarkoituksena on järjestää kolmikanta keskusteluasiasta ja tuon kolmikanta keskustelun aikana Luxemburg puheenjohtajamaana tulee kertomaan teille sen painopistealueesta. Yksi prioriteetti nähdäkseni heidän ohjelmassaan on se, että direktiivi saataisiin vielä hyväksyttyä Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Oli miten oli. Te olette tervetulleita tuohon kokoukseen. Me tulemme myöskin kuulemaan silloin Luxemburgin muista prioriteeteista, Jotkut niistä on jo ilmoitettu 25. toukokuuta. Luxemburgo ilmaisi prioriteettinsa, ilmoitti niistä ja myöskin epävirallisissa kokouksissa niistä on puhuttu. Toinen kysymys puolestaan oli seuraavan kaltainen. Mitä edistystä on saatu aikaan sen direktiivin osalta, joka mainittiin? Toteasin, että direktiivin suhteen voidaan päästä eteenpäin vasta sitten, kun yleinen lähestymistapa on saatu sovituksi. Muutkin sitten kysymyksiä, jotka liittyy tähän direktiiviin. Ne ovat kaksi eri asiaa. Asetus ensinnäkin, joka liittyy siviili oikeuteen, yksityisoikeuteen ja sitten asia, joka liittyy rikosoikeuteen. 95 artiklaa ja 250 sivua tekstiä, ja tästä pitäisi saada sopimus 28 jäsenvaltion kesken, ja sanamuodoista pitäisi voida sopia. Niin mitä luulette, kuinka monta kokousta joudumme järjestämään kuuden kuukauden aikana, kun me keskustelimme asiasta artikla, artiklaalta ja tultiin johonkin johtopäätöksiin? Me järjestimme 45 kokousta. Ja haluaisin antaa hyvin paljon kiitosta asiantuntijoille. He pystyvät miltei mahdottoman tehtävän suorittamiseen. Näkemykset olivat hyvinkin monenkirjavia. Kummallakin osapuolella oli omat asiantuntijansa, ja jotta määrä enemmistöön päästiin tässä kysymyksessä, tämä ennalta näytti miltei mahdottomalta tehtävältä. Onnistuimme kuitenkin pääsemään sopuun, ja olemme siitä suorastaan ylpeitä. tämä periaatteessa tästä direktiivistä ja asetuksesta. Ja niin ikään haluaisin kiittää teidän valiokuntanne jäseniä, jotka ovat tehneet yhteistyötä meidän kanssamme kolmikantaneuvottelussa. Erityisesti Rova Kinichia haluaisin kiittää. Hänen kanssaan yhteistyö oli oikein hedelmällistä silloin, kun tarkasteltiin lasten menettelytapatakuita rikosoikeusmenettelyissä. Ja asetuksen osalta hyvä edistys saatiin myöskin aikaan kolmikantaneuvottelussa. Kiitos siitä. Kiitos, Kiitos kummallekin ministerille ja kollegoille. Again, you've had many the end. Haluan vielä kerran kiittää nyt teitä näin puheenjohtajakauden lopussa ja kaikkien kollegoiden nimissä ja läsnä olleiden nimissä. Kiitos niille, jotka jäivät tänne ihan loppuun asti. Monet kollegat eivät päässeet paikalle. Haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teitä tästä kovasta työstä, joka myös täällä henkilökunta on tehnyt viimeisen puolivuotiskauden aikana. Sitä on tehty paljon, olen kovin kiitollinen siitä. Ja kaikki järjestelytoimenpiteet, joita on tehty epävirassa kokouksessa niin edelleen. Ja se, että olette kohdelleet meitä suurella kunnioituksella. Tämä on Otavan erinomainen puolivuotiskausi. Ja varmasti saatte hyvin ansaitu mm, lepohetken sitten tämän puolivuotiskauden jälkeen. Kiitoksia vielä kerran, ministerit, tästä erinomaista työstä. Olen kovin kiitollinen.